Sean, are you ready to start so we could... Sean, oletko sinä valmis aloittamaan? Koska jos olet, niin voisimme aloittaa tämän kokouksen. Hyvät kollegat, haluaisin nyt aloittaa aamun kokouksemme. Kuten tiedätte, ensimmäinen kohta on kohta seitsemän esityslistalla. Kyseessä on Sean Kellin mietintöluonnos EU-rahoitustuki Irlannin kansainväliselle rahastolle. Ja haluaisin heti saman tien kuulla, mitä huomioitavaa Sean Kellillä on. Kiitoksia rouva puheenjohtaja, hyvät kollegat. Kansainvälinen Iranin rahasto on toiminut jo joitakin vuosia. Kyseessä on Englannin ja Irlannin välinen sopimus 20 vuoden takaa. Se on tämän kaiken taustalla. Rahoitus otettiin käyttöön Euroopan unionin tasolla. Yhdysvallat, Kanada, Australia ja Uusi-Seelanti ovat tässä mukana. EUn osuus tästä rahastosta on tällä hetkellä suurempi kuin Yhdysvaltojen antama rahoitusosuus. Monet Irlannissa kuitenkin katsovat, että Yhdysvallat on miltei yksin vastuussa tästä rahastosta, ja on tärkeää, että EU saa ansaitsemansa arvostuksen tästä. Irlannin kanssa täytyy tehdä tästä tietoiseksi sitä, että EU rahoittaa tätä 57 prosenttia rahastosta takarahasta tulee EUlta. Tällä hetkellä meidän täytyy nyt luoda oikeudellinen perusta niin, että se on taannehtiva vuoteen 2007 saakka. Tarpeet, jotka syntyvät siitä, että Euroopan parlamentti toimii tässä myötä määräämisasemassa. Tämän taustalla on oikeuden tuomioistuimen päätös. Euroopan parlamentti vaati tätä päätöstä. Se vei komission ja neuvoston tuomioistuimen ja vaati yhteispäätösoikeutta. Tämä on erittäin tärkeä seikka tällä hetkellä. Laajemmalti katsottuna tiedän, että Pat the Cooper, joka tulee myöskin pohjoisilta raja hän voi kertoa teille enemmän. Hän voi todeta, miten valtavalla Valtavasti tämä rahasto on pystynyt vaikuttamaan ruohonjuuritasolla. Se on pystynyt rakentamaan rauhaa ja luomaan parempia yhteyksiä yhteisöjen välille. Oma taustani on tässä myöskin ollut merkittävässä asemassa. Viime vuosina olen merkittävällä tavalla pyrkinyt vaikuttamaan rauhan edistämiseen. Ja voit, tällaista toimintaa voitaisiin parantaakin ja laajentaakin. Tällä hetkellä meidän täytyisi nyt saada tämä lävitse yhdessä käsittelyssä ja luoda kunnolle oikeuden perusta ja sitten lähdetään tästä eteenpäin. Mutta tässä oikeastaan kaikki tällä hetkellä. Kiitos. Thank you very much. Kiitoksia paljon Sean. Haluaako kukaan kommentoida? Olkaa hyvä. Uh, thank you, President. Uh, first and foremost, let me say how pleased I am to have the opportunity. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin sanoa tästä irlantilaisen kollegamme Sean Kellyn raportista, että asia Sean totesi, Sean totesi, että 1986 Irlannin ja Englannin hallitukset luivat tämän rahaston tukeakseen taloudellista ja sosiaalista kehitystä Pohjois-Irlannissa. Kummallakin puolen raja sitouduttiin tähän hankkeeseen. Suurin osa meistä muistaa vain rauhanajan Pohjois-Irlannissa. Rauha saatiin aikaan, taikka rahoitusrahasto luotiin aikana, jolloin Pohjois-Irlanti kaikkea muuta kuin rauhanomainen. Joten äh, minun vahva uskomukseni on, että Iranin kansainvälinen rahasto on näytellyt erittäin merkittävää roolia tässä rauhanprosessissa ja sen edistämisessä on auttanut yhteisöä kummallakin puolen rajaa ja myöskin kummallakin puolen poliittista kuilua Pohjois-Iranissa. Ja tietystikin tämä asetus on erittäin tärkeä. Nyt on tärkeää saada oikeudellinen perusta kuntoon kansallisen rahaston osalta. Tämä on erittäin tekninen menettely, niin kuin herra Kelikin totesi. Joten toivottavasti tämä uusi asetus saadaan voimaan niin pian kuin mahdollista, koska täten luodaan oikeudellista varmuutta mahdollisimman varhaisessa vaiheessa parlamentissa jäsenenä, joka edustaa viittä piirikuntaa eteläisellä rajalla Pohjois-Iranin ja Etelä-Iranin välillä. Viime, kaikki viimeisenä, viimeiseksi haluaisin antaa sellaisen mielikuvan, että tämä olisi uusi rahasto, vaan pikemminkin kyse on nyt siitä, että vain siistetään asioita, hoidetaan ne kuntoon. Minun ryhmäni ei tule esittämään mitään tarkistuksia lainsäädäntöön mietintöön, jonka Kelly on laatinut. Nyt kun minulla on tilaisuus, niin haluaisin kiittää Euroopan unionia ja myöskin muita unionin jäsenvaltioita, jotka ovat, ja muita valtioita, jotka ovat myötävaikuttaneet tähän rahaston, nimittäin Yhdysvaltoja, Kanadaa, Australia ja uutta Se- Seelantia, jotka ovat merkittävällä tavalla myötävaikuttaneet Irlannin rahaston syntymisen rahoitukseen. Vuoden 2010 mennessä, vuoden 2010 loppuun mennessä Euroopan unioni yksin on antanut hieman alle 305 miljoonaa euroa tähän rahaston, Rahastoa tukevat eri sektoreita, tai sillä tuetaan esimerkiksi asuntotuotantoa, koulutusta, yhteisön välistä yhteistyötä ja urheilutoimintaa. Euroopan unioni ja avunantajan valtiot ovat valitettavasti nyt johtaneet tilanteen siihen, että tätä rahastoa ollaan purkamassa – Kuitenkin sen kautta on voitu antaa toivoa monille ihmisille. Nyt pitäisi edelleenkin antaa toivoa ihmisille, että rahaston toiminta voitaisiin jatkaa. Toivottavasti kyseessä olevat hallitukset voisivat hieman ponnistella ja saada jatkoa tälle rahoitukselle. Olen suhteellisen luottavainen sen suhteen, että avunantaja maata saattavat hyvinkin jatkaa rahaston toimintaa niiden neuvotteluiden pohjalta, joita tullaan käymään Irlannin ja Ison-Britannian hallitusten välillä. Vuosina 2007 ja 2013 rauha, rauhan ohjelma oli yhteensä 335 miljoonan suuruinen. Sen kautta luot, tuettiin rauhaa ja yhteensovittamistyötä yli rajan. Rouva puheenjohtaja, minä olin jäsenenä tässä parlamentissa silloin, kun erittäin tervetullut tulitauko saatiin aikaan. Ja tuon saman päivän illalla entinen puheenjohtaja Jacques Delors, komission puheenjohtaja, vastasi, reagoi välittömästi erittäin myönteisellä tavalla tähän tulitaukoilmoitukseen. Hän totesi, että Eurooppa tulee reagoimaan erittäin myönteisellä ja käytännön tasoisella tavalla. Kuinka tämä voitaisiin tehdä myönteisesti ja ruohonjuuritasolla toimivalla tavalla? Silloin luotiin tämä Irlannin kansainvälinen rahasto – parlamentti ja neuvosto ja komissio päättivät lisätä kansainvälisen rahaston rahoitusta, mutta tämän lisäksi vielä ryhtyin uuteen aloitteeseen. Peace and Reconciliation-rahasto luotiin. Sen lähtölaukaus Belfastissa oli tilaisuus, jossa kummallakin puolen kummaltakin puolelta tulevia ihmisiä oli paikalla tämän rahaston liikennelaskun yhteydessä. Tämä on erittäin tärkeä merkki kummallekin puolella, kummallekin puolelle rahaa Iranissa. Tämä oli ylimääräistä rahoitusta. Tämä ei millään tavalla korjannut, korvannut taikka poistanut sitä rahoitusta, jota aiemmin oli Interrekin kautta esimerkiksi annettu näille toimille. 236 miljoonaa on annettu tuona aikana ja EUn osuus tulee olemaan 185 miljoonaa tästä toisesta rahastosta. Joten Teille, jotka eivät tunne Downty Colleja, toteaisin, että se on Irlannin koillisessa puolella, toisella puolella Atlantti, toisella puolella Irlanti. Minä olen kansallisessa mukana vuodesta 1981 lähtien. Joka kerta, kun olen mennyt kansallisen parlamentin kokoukseen, olen mennyt jo pois Irlannin kautta. Minä, jos kuka, tiedän, mitä millainen tilanne tuolloin muinoin vallitsi. Minä arvostan erittäin suuresti tätä rauhanprojektia ja sen aikaisemmia tuloksia. Minulla on erittäin vahvoja tuntemuksia myöskin tämän Single Act yhtenäisasiakirjan suhteen, koska tämä pystyi auttamaan tai poistamaan tämän taloudellisen muurin, joka oli pohjoisen etelän välillä. Eurooppa on kaikkein eniten pystynyt meitä vaikuttamaan tämän prosessiin, ja sillä on edelleenkin jatkossakin erittäin merkittävä rooli, kun se tukee rauhan rakentamista minun maassa. Se tukee rauhaa ja sen rakentamista Samalla tuetaan poliittista vakautta ja talous, taloudellista kehitystä. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia herra Gallagher. Haluaako kukaan muu puheenvuoro? Konstanta Gray, ole hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Vasta eilen illalla kuulin, että olen tässä ryhmäni varjoesittelijänä. En kuitenkaan ole seuraamassa tätä rauhanohjelmaa valiokunnassa ensimmäistä kertaa joten siksi tiedän kyllä, mistä täällä nyt puhutaan. Ja meidän ryhmämme on aina tukenut tätä rauhanhanketta ja se, mitä herra Kelly tässä mietinnössään ehdottaa, on todella tukemisen arvoista. Tässä tarvitaan pikaisia toimia, emmekä jätä tähän mietintöön mitään tarkistuksia. Ja toivottavasti parlamentti lähettää selkeän viestin siitä, että todella tuemme kestävästi tätä Pohjois-Irlannin rauhanprosessia ja olemme tässä mukana. Teillä on perusteluissa mukana joitakin esimerkkejä. Ehkä tässä voitaisiin julkaista vielä hyvien käytänteiden mukaisesti joitakin hankkeita tai niihin liittyviä lukuja, kertoa mikä on syynyt hyvin olisi tärkeää, että muillakin alueilla keskusteltaisiin tästä ohjelmasta, koska tämä ei ole mikään tavanomainen alueohjelma, alueellinen ohjelma, vaan tämä on poliittisesti äärimmäisen merkittävä koko EUlle. Very much. I, I... Kiitoksia paljon. En tiedä, haluaisiko joku komission puolelta kommentoida. Ilmeisestikään ei joten ehkä sitten puhunkin itse. Olen itse ollut voimakkaasti mukana viime vuosina tässä prosessissa. Euroopan unionin rauhanrakentamisessa ja sovinnon aikaansaamisprosessissa pois Iranissa. Kuten herra Gallagher totesi, tietystikin kyse ei ole pelkästään siitä, että unioni osallistuu Iranin kansallisen rahaston rahoitukseen, vaan kyse on myöskin interreke yhteistyöstä yhteistyöstä Irlannin kanssa ja myöskin Yhdistyneen kuningaskunnan ohjelmasta on kyse, jossa pohjois on mukana. Euroopan komissionkin puolella unioni on aina ollut voimakkaasti paikalla tukemassa tätä rahastoisen toimintaa. Olemme olleet siinä tarkkailijan ominaisuudessa ja tehneet läheisesti yhteistyötä ohjelman edistämiseksi. Tämän lisäksi komissio, komissio viime vuonna pystyi luomaan pääosasten välisen työryhmän, jossa kaikki komission eri pääosastot, jotka tekevät työtä Irlannin puolesta, tekevät yhteistyötä. Ja se halutaan saada mukaan kaikkiin ohjelmiin, ei pelkästään aluepoliisiin ohjelmiin, vaan myöskin tutkimusohjelmiin, liikenneohjelmiin ja muihin ohjelmiin, niin että Pohjois-Irlannin viranomaiset ja ihmiset ovat enemmän paremmin tietoisia niistä mahdollisuuksista ja tilaisuuksista, joita heillä on osallistua eurooppalaiseen integraatioon ja mitä eurooppalainen integraatio voi heille tuoda mukanaan. Kuten Konstanza Greil totesi, kysymyskin siitä, että Pohjois-Irlanti voidaan käyttää esimerkkinä, hyvänä esimerkkinä hyvistä käytänteistä silloin kun alue aluepoliittisesta työstä. Avointen ovien, ovien päivänä meillä oli tilaisuus tutustua pois Irlannin alueisiin ja myöskin muihin unionialueisiin, esimerkiksi Kyprokseen ja Baskimaahan. Sielläkin on nähty esimerkkejä siitä, kuinka rauhaa ja sovintoa voidaan rakentaa. Uskon, että Pohjois-Irlannin rauhan rakentamisohjelma on laajempikin yhteyksiltään. Kyse ei pelkästään tästä rahastosta. Ehkä jonakin päivänä, kenties ensi vuonna, voidaan pyytää, että komissio esittäisi tilannekertomuksen ja kertoisi, mitä kaikki Euroopan unioni tekee yhteistyössä Iranin kanssa. Pois Iranista meillä oli myöskin harjoittelija minun kabinetissani komission puolella. Toivottavasti tällaisia käytänteitä jatketaan tulevaisuudessakin. Tätenkin voidaan helpottaa yhteydenpitoa Euroopan unionin ja Euroopan unionin instituutioiden suuntaan. Hyvin aktiivinen joukko tai siis täällä on vain pari kollegaa paikalla, mutta erittäin aktiivinen joukko parlamentin jäseniä on ollut tukemassa tätä työtä parlamentin puolella, aina silloin kun on ollut kyse Pohjois-Iranin rauhanrakentamisprosessista. Toivottavasti tämä työ jatkuu, koska tämä on erittäin tärkeää. On erittäin tärkeää, että Euroopan unioni on tietoinen siitä millaista edistystä paikan päällä on tapahtunut, mutta sama täytyy pohtia lisää toimenpidetarpeita. Kiitän erittäin lämpimästi Schunkelia ja kaikkia varjoesittelijöitä siitä, että näin nopeasti saatiin tämä mietintö aikaan. Toivon mukaan tähän asiaan voidaan palata myöskin tulevina vuosina vielä. Eli muita puheenvuoropyyntöjä enää ole, haluaisin kertoa teille, että että tarkistusten jättöaika on viidenteen päivään toukokuuta kello 12 saakka. Ja äänestämme sitten valiokunnan kokouksessamme, ensimmäisessä valiokunnan kokouksessa kesäkuussa. Ja nyt puheenvuoron saa vielä lopuksi Sean Kelly. Olkaa hyvä. Kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Kiitoksia myöskin näistä erittäin ystävällisistä tuen osoituksista tätä rahastoa kohtaan. Ja kiitoksia myöskin siitä, ehdotukset, jonka teitte, kun totesitte, että komissio voisi antaa tilannekatsauksen siitä, mitä on tapahtunut, mitä paljon, mitä paljon on saatu aikaan. Hyvin paljon on saatu aikaankin, kuin Pat the Cope totesi. Parhaita käytänteitä voidaan esimerkiksi noudattaa muuallakin. Yksi seikka vain. Rauhanprosessi on aina erittäin herkkä asia. Sen vuoksi aivan oikein todeta tai tarkastaa, mitä on saatu aikaan ja mitä jatkossa täytyy vielä tehdä. Voin antaa tästä yhden esimerkin. Hiljattain hyvin pieni vähemmistö todellisen IRAn kannattajia on asettanut pommeja joihinkin paikkoihin. Yksi pommi haavoitti yhtä poliisia. Hän, hän ei ollut kohtaan siksi, että hän on eri puolen edustaja, vaan siksi, että hän on oman puolen edustaja. He halusivat pelotella ihmisiä niin, että he eivät liittyisi poliisivoimiin, koska nyt kun on saatu sekä kansallispuolen, kansallisen puolen edustajia että tasavaltalaisten edustajia poliisivoimien mukaan 50-50 perusteella, nyt IRR pyrkii estämään tällaista poliisin värväystä, joten he ovat kohdistaneet toimensa nyt omiinsa, omiin, omiin kannattajiinsa, jotka ovat liittyneet poliisivoimiin. Ja sen sijaan, että kohdistaisivat toimensa vastapuoleen pelkästään. Rauha on erittäin herkällä pohjalla, hyvin ohuella jäällä vielä. Euroopan unioni pitäisi saada paremmin tunnustettua sen työn vuoksi, että se on tehnyt sekä Irlannissa että muuallakin. Tämän lopuksi. Yeah. Uh, dear colleagues, so... Hyvät kollegat, nyt haluaisin päättää tämän asian käsittelyn. Ja olisin käyttää loppuajan kertaakseni teille eilisillan koordinaattoreiden kokouksen tuloksesta. Koordinaattorit tekivät seuraavat päätökset. Ensinnäkin lainsäädäntö lausunnot. Koordinaattorit päättivät, että lausuntoa ei anneta mietinnöstä, joka liittyy Euroopan unionin toimiin. Euroopan Heritage mm, kulttuurivaliokunnan Heritage Label merkin osalta, perintömerkki, perinnemerkki mietinnön osalta, jonka kulttuurivaliokunta laatii. Toiseksi katsoimme, että kun on kyse ehdotuksesta laatia parlamentin ja neuvoston asetus säännöistä, yleisistä käytännöistä, jotka liittyvät valvontamekanismeihin jäsenvaltioissa silloin, kun komissio pistää täytäntöön päätöksiä. Juri on asiasta vastaava valiokunta. Tämän mietinnön osalta katsotaan, että lausunnon laatii valiokunnan puheenjohtaja ja koordinaattoreita niin ikään päättivät, että lausuntoa ei anneta mietintöön, joka liittyy integroituihin rannikkoalueiden hallintomenettelyihin. Kyse on meriympäristön ja Välimeren ranta-alueiden suojaamista koskeva yleissopimus. Tähän emme anna lausunto. Omaloite mietinnöstä on otettu keskustelu ja sovittiin, että koordinaattorit tulevat käyttämään tulevia viikkoja hyväkseen pohtiakseen eri vaihtoehtoja, joita nyt on avoinna omalta mietintön laatimiseksi ja ehdotukset tullaan sitten tekemään toukokuun loppuun mennessä niin, että Myöhemmin sitten voidaan välittömästi tehdä päätökset tulevista omaloita mietinnöistä, valikunta-aloitteisista mietinnöistä. Keskustelua käydään sen tosiasian pohjalta, että neljä oma mietintöä saadaan päätökseen tulevina kuukausina ja yksi täytäntöönpanokertomus on sellainen, johon voidaan myöskin laatia omalta mietintö. Joten poliittisten ryhmien kesken tullaan nyt sitten keskustelemaan, mitä omalta mietintöä tullaan tekemään. Päätös, taka keskustelu käydään toukokuun loppuun mennessä sitten päätös tehdään. Keskustelemme myöskin kutsusta, jonka olemme saaneet parlamentin puhemiehen kautta osallistua Brasilian pääkaupunki Brysselin alueen parlamentin kokoukseen. Ehdotuksena olisi luoda työryhmä, jossa mukana olisivat parlamentin ja erityisesti regivaliokunnan jäseniä ja myöskin Brysselin parlamentin jäseniä niin, että voisimme kokoontua saman pöydän ääreen lokakuussa. Koordinaattorit eivät hyväksy tätä kutsua, koska tämä on vain yksi Euroopan 271 alueesta. Ja mikäli otamme tämän kutsun vastaan, emme voi ottaa kaikkia mahdollisia kutsuja vastaan. Ja meillä on myöskin heinäkuussa kokous, jossa mukana on kansallisia parlamentaarikkoja, joten tämä oli taustana koordinaattoriiden päätökselle olla hyväksymättä tätä Brysselin esittämää kutsua. Lisäksi teimme päätöksen, joka liittyy pilottihankkeisiin vuoden 2011 talousarviossa. Koordinaattorit päättivät suositella jäsenille, että annettaisiin tai tarkasteltaisiin pilottihankkeiden otsikoita että luonnoksia vuodelle 2011 toukokuussa siis pohdittaisiin työtihankkeita, Tämä olisi vain alustavaa työtä, joka helpottaisi sitten toimijamme tulevaisuudessa, silloin kun on kyse pilottihankkeesta. Ja kun lopulliset ja muodolliset päätökset tehdään vasta kesän jälkeen normaalin budjettimenettelyn kautta, niin tämä olisi jonkinlaista valmistelevaa työtä, jota voitaisiin tehdä rinnan budjettivaliokunnan tekemän työn kanssa, joten tätä pohdin, näitä pohdintaa voitaisiin harjoittaa ja sitten tehdä päätössä ennen 20. päivää toukokuuta. Lisäksi olemme saaneet pyynnön Lambert van Nistelrooilta. Kyse on avointen ovien päivästä ja yhteistyöstämme alue, alueiden komitean kanssa. Sihteeristömme ilmoitti koordinaattoreille kaikista niistä seikoista, jotka ovat nyt tuloillaan kiittää kaikista seikoista liittyvät ovien päivän valmisteluun. Mukana on myöskin alueiden komitea. Te saatte tästä enemmän tietoa omalta koordinaattorin, omilta koordinaattoreiltanne pian. Kaikki nämä päätökset tehtiin siis eilisessä koordinaattorien kokouksessa. Käsittääkseni mitään kommentointavaa ei ole, ellei sitten joku nyt pyydä puheenvuoroa. Heti mitä? Ellei mitään kommentoitavaa ole, niin voimme katsoa, että nämä koordinaattorin päätökset on aina ollen hyväksytty. Ja nyt meillä on pieni ongelma tässä. Voimme joka aloittaa Rova Westfalin asialla, taikka sitten voimme lykätä äänestyksiä hieman, taikka sitten ehkä Ehkä saamme tämän hoidettua jo ennen äänestyksiä, mutta oli miten oli. Päätän tämän kokouksen kello 10 saakka. Aipeen keimikin onkin hyvä aloittaa nyt saman tien, että aika ei tuhlata. No siinä tapauksessa Rouva Vesto saa esitellä oman asiansa. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich glaube, ich finde es ein bisschen problematisch. Kiitoksia puheenjohtaja. Uskon, että jos Rouva Schroeder paikalla tässä voi olla hieman ongelmia, koska tämä, tämä liittyy myös hänen mietintöönsä, enkä nyt näe häntä paikalla, joten ehdottaisin, että odotamme. Hänhän on omassa lausunnossani myös varjoesittelijänä ja olisi sääli käydä keskustella usean otteeseen. Eli jos hän ei ole paikalla, niin pyytäisin, että tätä hieman lykätään don't see Madame Schroeter, unfortunately. Um, so um, I think uh, unless somebody... Ellei kukaan halua lisätä mitään, niin siirrämme tämän myöhemmäksi. Esityslistalla on viimeisenä kohtana muut asiat, kohta 15. Se on siis jo käsitelty kohta 16 seuraavan kokouksen aika. Seuraava kokous on kesäkuun toisena ja kolmantena päivänä, se on keskiviikkona iltapäivällä kello kolme. Pyytäisin, että kaikki saapuvat ajoissa. jotta saamme kaiken tehtyä. Kohta 14 on vielä käsittelemättä aluekehitysvaliokunnan ehdottamien pilottihankkeiden seuranta ja keskustelu komission kanssa. Aloitamme nyt äänestyksen. Toivottavasti äänestys voidaan aloittaa tasan kymmeneltä. Eli pidämme 15 minuutin tauon. So they have time to look into some small okay, So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 Dear colleagues, can you check your machines now so that we don't lose time later? No niin, eipä hukata enempää aikaa. Testatkaa myöskin, että äänestyskoneenne toimii. Dear colleagues, we have technician, technicians with... Hyvät kollegat, tekniikka on nyt paikalla, joten mikäli teillä on mitään ongelmia äänestyskoneenne kanssa, niin kannattaa ilmoittaa asiasta, koska tänään äänestämme koneellisesti äänestysten tuloksia, joten tarkistakaapa nyt, että koneenne toimii. So, can we, we open... No niin, äh, aloitamme nyt äänestyksen koeäänestyksellä. Voisitko kaikki äänestää? Ovatko kaikki äänestäneet? Eivät vielä. Kolme ihmistä tällä räpeltää vielä. Voisitko kaikki nyt äänestää? pientä liikehdintää edelleenkin. Uskoakseni kaikki ovat nyt äänestäneet, joten päätämme äänestyksen. It works, I understand. So we... Toimii, joten voimme aloittaa. Aloitamme kohdasta kahdeksan. Kyse on Ricardo Cortés Lastran mietinnöstä. Olemme saaneet siihen 99 tarkistusta ja jotakin kompromissitarkistuksia niin ikään, jotka ovat seurausta niistä neuvotteluista, joita on käyty. Muistan, että myöskin, että otsikkoa haluttiin muuttaa. Puheenjohtajakokous tuki muutosta. 14. päivä huhtikuuta pidetyssä kokouksessa nyt äänestämme kohdissopolitiikan osuudesta Lissabonin tavoitteiden saavuttamisessa ja EU 2020 strategian toteuttamisessa. Asiasta äänestetään toukokuussa Strasbourgissa ja keskustelukin käydään toukokuussa, joten nyt voimme edetä äänestykseen. Tarkistus 10 on vedetty pois, joten tarkistus 11 puolesta vast- tyhjää vastaan. Hyväksytty. 12 vedetty pois, 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 14 puolesta vastaan. Tämä täytyy tarkistaa pelkään pahoin, joten tarkistetaan koneellisesti tarkistus 14. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 20 puolesta hyväksytty. Tarkistus 15 puolesta vastaan tyhjää. Valitettavasti tulos oli epäselvä. Tarkistus 15, koneäänestys. Äänestys päättyy. 19 puolesta 16 vastaan hyväksytty. Sitten suullinen tarkistus, jonka on tehnyt esittelijä kohtaan neljä. Haluaako esittelijä sanoa jotain vai onko se tarpeen? Ei. Hyvä, voimme äänestää. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 18 puolesta vastaan. Jälleen epäselvä tulos, joten koneäänestys tarkistuksesta 18. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 22 puolesta 14 vastaan hyväksytty. Tarkistus 19 on vedetty pois, joten 20 puolesta vastaan. Tarkistetaan koneellisesti. Tarkistus 20. Äänestys alkaa. 18 puolesta 19 vastaan, joten ei hyväksytty. Tarkistus 21 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 22 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 23 vedetty pois. 24 ja 5 ovat identtiset, joten kumpikin yhdessä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten kompromissi 2 kohtaan 11. Se kattaa tarkistukset 26 ja 27 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty kompromissi tai tarkistus 28 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty kompromissi 3 kohtaan 13 se kattaa tarkistus 29, 30, 32 ja 34 puolesta vastaan tyhjää hylä, hyväksytty. 35 raukea, raukea. 33 vedetty pois, joten kompromissi 4. Kohtaan 13 ja A uusi sekä tarkastu 36 ja 37 puolesta. Kompromissi 4. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty kompromissi 5 kohtaan 13a sekä tarkistukset 38 ja 69 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten tarkistus 39 puolesta vastaan tyhjää. Se on rauennut. 40 on vedetty pois, joten kompromissi 6 seuraavana. Anteeksi, kuinka? Tämä liittyy kompromissiin 6. Haluaisin esittää siihen huomautuksen. Englanninkielisessä käännöksessä puhutaan Upland Regions Saksan tarkoittaa vuorialueita, mutta kun on kyse englanninkielisestä tekstistä, niin täytyisi käyttää ainakin mountain regions, tätä teknisempää käsitettä. Tämä vain huomautuksiksi käännöksestä. We take note of this. Me pistämme tämän huomautuksen merkille. Minä olen sinun kanssani samaa mieltä. Kaikissa asiakirjoissa puhutaan mountain regions käsitteillä. Miten kompromissi kuusi nyt, joka kattaa tarkistukset 41 ja 81 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 43 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan koneellisesti. Tarkistus 43. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy hyväksytty 24 puolesta 18 vastaan. 42 raukeaa ja siirrymme tarkistukseen 44 puolesta vastaan. Täytyy tarkistaa 44 tarkistuksista koneäänestys. Äänestys päättyy. 16 puolesta 24 vastaan, joten hyvä, hylätty. 45 on vedetty pois, joten 47 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 46 raukeaa, joten tarkistus 48 puolesta vastaan, tyhjää, epäselvä tulos, joten tarkistetaan koneellisesti tarkistus 48. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 18 puolesta 24 vastaan, joten hylätty. Kompromissi 7 kohtaan 15a uusi. Tämä kattaa tarjous 49.51, joten puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 8 joka kattaa tarkistus 52, 53 ja 54 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus on 50, joka on vedetty pois, ja 51 sitten, sekin on rauennut. Joten tarkistus 55 seuraavana. Vai onko sekin rauennut? Se on rauennut. Joten tarkistus 56, joka on vedetty pois, joten 57 puolesta. Vastaan. Uskoakseni se hylättiin. No, tarkistetaan mikäli sallitte. 57 tarkistus. Koneäänestys. Äänestys päättyy. 23 puolesta 18 vastaan. Hyväksytty. 58 puolesta vastaan. Epäselvä tulos, joten koneäänestys. Äänestys päättyy. 18 puolesta 23 vastaan. Ei hyväksytty. 59 puolesta vastaan. Ei hyväksytty. Ei tarvitse tarkistaa. 60 puolesta vastaan. Hylätty 61 puolesta vastaan. Ei ollut selvää, joten koneäänestys tarkistuksesta 61.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 tyhjää, hyväksytty. 68 puolesta vastaan, tyhjää, epäselvä tulos, eteen tarkistetaan tarkistus 68, koneäänestys. Äänestys päättyy. 18 puolesta 23 vastaan, hylätty. 69 raukeaa, joten tarkistus 70 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty nähdäkseni aika selvästi. 71 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 72 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 73 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 74 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan koneellisesti 74 tarkistus. Äänestys päättyy. 25 vastaan, 16 puolesta, joten hylätty. 75 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty, 76 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty, kompromissi 9 kohtaan 21, joka kattaa tarkistus 78-79 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. Sitten kompromissi 10, joka kattaa tarkistukset 80, 82 ja 83 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 84 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 85 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan koneellisesti tarkistus 85. Äänestys päättyy. 28 puolesta, 12 vastaan hyväksytty. 26 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 87 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 11, joka kattaa tarkistus 89, 91 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 92 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan koneisesti 92. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 24 puolesta 17 vastaan hyväksytty. 93 puolesta vastaan hylätty. Ei kun tyhjää. Hylätty. 94 kohta kohdalta äänestys, jota esittelijä on pyytänyt ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty toinen osa puolesta vastaan. Tarkistetaan koneisesti toinen osa, tarkistus 94. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty 23 puolesta 14 vastaan. Ei, tämä 4 tyhjä. Hyväksytty. 95 on vedetty pois. Sitten kohtaan 26 meillä on suullinen tarkistus Rofer Heijeniltä, joka ei ilmeisestikään ole paikalla, mutta joku hänen sijaisenaan, mikäli tarvitaan sellaista. Mutta sellaista ei tarvita, joten voimme äänestää suullisesta tarkistuksesta kohtaan 26 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 98 sitten puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 97 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan koneellisesti. Tarkistus 97 on kyseessä. 21 puolesta 17 vastaan hyväksytty. Sitten 99 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten siirrymme juuretansaan kappaleisiin. Tarkistus 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 3 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus viisi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus kuusi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten kompromissi 1, johdantokappaleeseen D, tämä kattaa tarkistukset 7 ja 8 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Näin ollen sitten vuorossa on tarkistus yhdeksän puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan koneellisesti tarkistus 9 johdossa kappaleeseen DA uusi. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 25 puolesta 17 vastaan, joten hyväksytty. Nyt sitten loppuäänestys koneellisesti. Loppuäänestys koko tästä mietintöluonnoksesta. Koneäänestys. Äänestys päättyy. 40 puolesta yksi vastaan ja yksi tyhjä ääni. Joten voin todeta, että tämä mietintö on hyväksytty suurella enemmistöllä. Onnittelut Ricardolle. Dear colleagues, now we will move to the vote on the... Seuraavaksi äänestämme, anteeksi, Kyllä. Eh, Yksi kysymys, kun sanoitte, että äänestämme. Mitä? Toukokuussa. Just the rapporteur. Jos toukokuussa ja kesäkuussa keskustellaan kohesio Ehkä voitaisiin koota useampia saman alan asioita yhteen ja saada avain keskustelua tästä aikaan toukokuuta tai kesäkuuta varten. Päätöstä ei ole vielä tehty, mutta erittäin todennäköistä on, että vähintäänkin Ricardo Cortesin mietintö saataisiin toukokuun ensimmäiseen kokoukseen. Päätöstä ei ole vielä tehty, mutta olemme pyytäneet, että kaikki meidän mietintämme saataisiin saman yhteyteen. Me tuemme tätä pyrkimystä, mutta emme vielä tiedä, miten tässä käy. Vielä ei ole selvää, miten jaetaan esityslista toukokuun ykkösen ja kakkosen välille. Ehkä ensimmäisessä keskustellaan ja toisessa äänestetään, mutta täysin selvä kuva ei vielä ole tästä muotoutunut toukokuun ensimmäisen kokouksen tämä nähdäkseni on tulossa, mutta valiokuntapuheenjohtajan kokouksesta meillä on vielä tullut selväksi. Konstantin Kreer. Meeting in our group and, uh... Ensin koordinaattoreiden kokouksessa keskustelin tästä ehdotimme, että prioriteetti avainkeskustelu järjestettäisiin kohesiopolitiikasta toukokuun kakkosoa istuntoon. Me olemme tätä pyytäneet. As we decided, we have asked for uh... Olemme siis pyytäneet, että nämä kaksi mietintöä otettaisiin täysistuntoon prioriteettikeskustelun aiheeksi, samalla kun puhutaan EU 2020 strategiasta, joka on nyt toukokuun ykkösi täysistunnossa, mutta emme vielä tiedä, miten tässä käy. Mutta Cortesin mietintö ainakin tulee toukokuulle, mutta lopullista päätöstä ei vielä saatu me tuimme tätä valiokuntien puheenjohtajakokouksessa ja myöskin puheenjohtajakokouksessa, mutta emme vielä tiedä, mitä tästä jää käteen. Olen sinun mietinnöstäsi kyllä melkoisen varma jo, että se tulee toukokuulla. Näistä muista en ole vielä varma, mutta me taistelemme kyllä näiden muidenkin puolesta. Mikäli voi nyt vain esittää pyynnön virallisesti ja epävirallisesti, aivan kuinka haluatte, että painostaisiin enemmän myöskin asian puolesta poliittisten ryhmien tasolla koska loppujen lopuksi lopulliset päätökset tehdään puheenjohtajakokouksessa. Ja hyvin paljon riippuu siitä, miten paljon poliittista tukea pyynnön takana on. Can we close this point? Voimmeko nyt päättää tämän asian käsittelyn? Käsittääkseni voimme nyt siirtyä tähän toiseen äänestykseen. Today, which is uh, Mr. Van Lam Lambert van Nistelrooy report uh, on the implementation of the synergy. Kyseessä on Lambert van Nistelrooyn raportti. Siinä on monia tarkistuksia. Kuten ehkä muistatte, valiokunnissa on haettu kompromissia. Ja nyt äänestämme listan mukaan ensin kompromissi yksi, johon kuuluvat tarkistukset 6, 7 ja 8 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Siirrymme tarkistukseen 10 yhdeksän jätettiin väliin, eli kymmenen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 13 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissin kaksi kuuluvat tarkistukset 12, 16 ja 53. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Siirrymme kompromissiin kolme. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus, tarkistus 50. Tämän kohta kohdalta äänestys puolesta anteeksi, 15 vastaan, tyhjää, hyväksytty. Toinen kohta raukeaa. Siirrymme kohtaan 19 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Tarkistus 20 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Suullinen tarkistus raukeaa. A. Äänestämme suullisesta tarkistuksesta puolesta. Hyväksytty. Äänestämme tarkistuksesta 21, johon kuuluu suullinen tarkistus puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty. Selvästi. 22. Se raukeaa. Siirrymme kompromissiin neljä. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi viisi. Siihen kuuluvat tarkistukset 17, ITRE ja 24. we move to amendment 25 in favor. 25 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Siirrymme tarkistukseen 27 puolesta vastaan hylätty. Ah, anteeksi. Hyväksytty. Äänestämme Kohdan 15 ensimmäisestä osasta puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kaksikymmentäyhdeksän. Suullinen tarkistus. Hyväksytty. Siirrymme kohtaan kahdeksan ensimmäisen osan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 6. Tarkistukset 30, 31, 46. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 7. Puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty. Kompromissi kahdeksan puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 35 raukeaa, siirrymme kompromissiin yhdeksän. Puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kohdan kymmenen ensimmäinen osa. Se hyväksyttiin ilman äänestystä. Kohta 34. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta 11. ensimmäinen osa hyväksyttiin myös ilman äänestystä. Siirrymme tarkistukseen 36. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 37 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 38 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 39 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 40 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty selvästi. 41 puolesta vastaan tyhjää Hylätty. 42 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 43 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 10. Tarkistukset 11, 44, 45 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 47 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 11. 48 ja 57 ensimmäinen osa. Puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Siirrymme suulliseen tarkistukseen 49. Puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 49 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 12, 51-52 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 54 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan tämä 54. Äänestys alkaa 54 kohdasta. Äänestys päättyy. 15 puolesta, 24 vastaan, hylätty. 55 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 56 raukeaa. Siirrymme kohtaan 57. Äänestämme kohta kohdalta. Ensimmäinen kohta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen kohta puolesta vastaan. Ehdotan, että tarkistamme. Tarkistamme kohdan 57 toisen osan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 27 vastaan 13 puolesta. Hylätty. 59 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 60 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 13 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 61 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 62 puolesta. Vastaan tyhjää, hylätty. Kompromissi 13, johon kuuluvat tarkistukset 63 ja toinen osa kohdasta 4. Hyväksytty. 64 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 65 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 66 ja pois. Kompromissi 14. 67, 68, 69 puolesta vastaan Tyhjä hyväksytty. Neljätoista hyväksyttiin ilman äänestystä. Sitten 70 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 15. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 72 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 73 Suullinen tarkistus. Äänestämme suullisesta tarkistuksesta. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 73. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Siirrymme tarkistukseen 74. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. johdantosan kappale. Tarkistus kaksi hyväksytty. Kolme poistettu siirrymme kohtaan neljä. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta yksi jää pois. Siirrymme tarkistukseen viisi. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Lopullinen äänestys Teemme lopullisen äänestyksen koneellisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 39 puolesta, yksi vastaan, yksi tyhjä. Diana. It's me. It's you. so it's also you. Now, uh, Hyvät kollegat, haluatte varmaan pienen tauon nyt tämän ponnistelun jälkeen. No, siirrytään sitten mietintössä käsitellään avoimuutta aluepolitiikassa ja sen rahoituksessa. Esittelijä Tremo Paulus haluaa sanoa jotain. Vai eikö haluakaan? No sen tapauksessa voimme siirtyä äänestämään. Meillä on 54 tarkistusta. Ja äänestys täysistunnossa on kesäkuussa, joten siirtykäämme suoraan äänestykseen. Tarkistus 5. Puolesta vastaan näin jo heti kättelyssä, että meidän täytyy tarkistaa koneellisesti. Tarkistus 5. Äänestys alkaa. Neljätoista puolesta 27 vastaan, joten hylätty. Tarkistus 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten suullinen tarkistus tarkistukseen 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten äh, tarkistuksesta seitsemän näin muutettuna. Vai tarviko sitä äänestää? No vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Sitten tarkistus kahdeksan. Suullinen tarkistus jälleen puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kahdeksan ei muutettuna puolesta. Kyllä meidän täytyy nyt noudattaa tätä järjestelmää vai en halua muuttaa menettelyitä noin vain, joten kahdeksan ei muutettuna puolesta. Sitä äänestettiin, joten tarjous yhdeksän puolesta vastaan. Uskoakseni niin meidän täytyy tarkistaa tämä tarkistus yhdeksän. Äänestys alkaa. Äänestys päättää, päättyy 17.24 vastaan, joten hylätty. Tarkistus 10 sitten. Se on rauhan tarkistus 10. Edellinen hylättiin puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Tarkistus 11 puolesta vastaan. Tyhjää hieman epävarma tulos, joten tarkistetaan. kahdeksan puolesta 13 vastaan. Minä olin aivan väärässä. Tarkistus 12 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty 13. Se on identtinen 14 kanssa, joten nämä yhdessä puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 1 sitten, joka kattaa peruksen 15-16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 2, joka kattaa peruksen 17 ja 18 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten kompromissi kolme, joka kattaa tarjous 2022 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Sitten siirrymme tarkistukseen 24 käsittääkseen, koska 23 on vedetty pois. Sitten 24. Siinä on suullinen tarkistus. Suullisella tarkistuksella tämän tarkistuspuolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty.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 31 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Eli sitten joku haluat tarkistaa. Sitten kompromissi neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta 34, tai tarkistus 34 puolesta vastaan tyhjää Uskoakseni se hylättiin, mutta eikö niin? Sanoiko, jos olette tarkistaa. Sitten kompromissi 5, joka ottaa tarkistus 35 ja 38 puolesta vastaan. Tyhjää, hylätty. Sitten 37, eikö niin? Se on rauennut, joten siirrymme tarkistukseen Missäs nyt mennään, kyselee puheenjohtaja. Tarkistamme kompromissin viisi äänestyksen. Avaimäänestyksen kompromissista viisi. Ihmiset eh, ehkä täällä nyt pohtivat uudelleen päätöstään. Konstantsa ainakin toivoi niin. Äänestys päättyy 27 puolesta ja 11 vastaan, joten näyttää siltä, että se on hyväksytty. Nyt on turha muuttaa enää mielipidettä. Sitten tarkistus 36 Aivan niin. Nyt pulinat pois äänestetään. 36 tarkistus puolesta. Vastaan. Selvästi hylätty. Sitten 39 kohta kohdalta äänestys, joten ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää tar- hyväksytty. Toinen osa 39 tarkistusta puolesta vastaan tyhjää hylätty. Joten siirrymme tarkistukseen 41, jossa on suullinen tarkistus herra Karikilta puolesta vastaan. Uskoakseni se hyväksyttiin, mutta mikäli joku haluaa tarkistaa, niin kyllä se käy. Kaikkien pitäisi nostaa kätensä kunnolla. Hyväksytty minun mielestäni kyllä. 42 sitten. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 43 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Uskoakseni se hylättiin. Ihmiset eivät nosta kättään kunnolla, niin täytyy tarkistaa. 43 tarkistus, koneäänestys. Äänestys päättyy. Hylätty. 22 vastaan 17 puolesta. 44 sitten puolesta. Tarkistus 44 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 45 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty selkeästi. 46 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. seitsemän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 50 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 51 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 52 vedetty pois, joten 53 puolesta vastaan tyhjää. Uskoakseni se hyväksyttiin. Hieman epäselvää, mutta minun mielestäni hyväksytty. No, tarkistetaan tarkistus 53. No, minun mielestäni oli kyllä hyväksytty, mutta tarkistetaan silti. Äänestys päättyy 27 puolesta 11 vastaan. Sitten tarkistus 54 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten johdataan kappaleisiin Tarkistus 1 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 3 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 4 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Nyt sitten loppuäänestys koneellisesti. Äänestys alkaa. Loppuäänestys. neljä, puolesta yksi vastaan, kaksi tyhjää, joten onnittelut on niin ikään herra Tremo Poulokselle esittelijän ominaisuudessa. Well no. done, We move to the report on the Commission communication. Uh, community... Siirrymme sitten äänestämään rahoitustalouskriisin torjun, tai pikemminkin herra Uspaskisin mietintöä. Äänestämme siitä. Kompromissi on saatu aikaan neuvotteluiden yhteydessä. Envi-valikunta on vastuuvaliokunta. Se äänestää 3. päivä toukokuuta on otamme nyt äänestyksen. First amendment number three. Tarkistus kolme puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten nelonen puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty selvästi. Viisi puolesta vastaan. Tyhjää. Se on hylätty. Kuusi puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Sitten kahdeksan puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Yhdeksän puolesta vastaan tyhjää, hylätty. kymmenen puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Seuraavaksi kompromissi 1, johon kuuluvat 11 ja 13. Ah, tarkistamme kympin. Äänestys alkaa. Kymmenen siis. Tarkistetaanpa vielä uudelleen. Tämä näyttää nyt siltä, että kaikki ovat puolesta. Kaikki puoltavat. Selvä. Kompromissi yksi. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi kaksi. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty selkeästi. Sitten 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 18 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Kompromissi kolme, puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 22 raukeaa, 23 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi neljä puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 25 puolesta vastaan hyväksytty. 27 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten suullinen tarkistus kohtaan 4 D-piiperiltä puu puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 28 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja 30 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Nyt lausunnon muutettu muoto loppuäänestyskoneellisesti koneellisesti turha tässä sanoa, että puolesta. Äänestys voidaan nyt päättää. 37 puolesta yksi vastaan, kaksi tyhjää. Eli näin äänestyksistä on selvitty. Onnittelut esittelijälle. ja. Nyt meillä on tämä festivaalimietintö sitten, eikö totta? Hyvät kollegat, nyt ei pidetä mitään taukoa, vaan jatkamme samaan syssyyn. Nyt meillä on edessämme Kerstin Westfalin mietintö. Hyvät kollegat, nyt ei pidetä mitään taukoa. Kokous jatkuu saman tien. Haloo. Ne, jotka nyt välttämättä haluavat puhua keskenään, niin voivat mennä tuonne salin ulkopuolelle. Joten Kerstin, sinä saat nyt puheenvuoron. Puhu nyt saman tien, koska ei tästä muuten tule yhtään mitään. Kiitoksia. Hyvä puheenjohtaja, hyvät kollegat. Haluaisin vielä pikaisesti sanoa, miksi olin sitä mieltä, että ei olisi ollut tärkeää käsitellä lausuntoa, koska Rova Schröter on paikalla. Niin, koska minun mietintöni liittyy hänen lausuntoonsa, niin mielestäni oli äärimmäisen tärkeää, että kollega olisi ollut paikalla. Hyvät kollegat, puheenjohtaja, kollegamme Schröter työstää sosiaaliasioiden valiokunnassa tärkeää aihetta, nimittäin kysymystä siitä, kuinka työllisyyspotentiaalia voidaan edelleen kehittää eteenpäin. Hän määrittelee vihreät työpaikat ja tekee ehdotuksia työ potentiaalin käyttöönotosta ja esittää tärkeitä kysymyksiä työpaikkojen laadusta ja työoloista, joissa ihmiset tekevät töitä vihreissä työpaikoissa. Ja mielestäni ehdotus on onnistunut ja siitä on hyötyä juuri tällaisina aikoina, joina vihreät työpaikat ovat entistä tärkeämpiä ja ne tarjoavat tulevaisuuden potentiaalia näin asian näkevät myös sosiaalidemokraatit. Omassa lausunnossani Regi-valiokunnalle olen pyrkinyt käsittelemään joitakin kysymyksiä tarkemmin, mutta en kuitenkaan niitä, joita käsitellään sosiaaliasioiden valiokunnassa, vaan itse halun, olen halunnut ottaa tähän ne kysymykset, joihin itse voin puuttua, mutta koska käytössäni oli 1500 merkkiä lausuntoja ja aika lyhyeksi ja se keskittyy ainoastaan harvoihin kohtiin. Periaatteessa on niin, että rakennerahastoilla on tärkeä rooli siinä, kun luodaan uusia kestäviä työpaikkoja. Ja alueiden täytyy tietää, että kun ne luovat vihreitä työpaikkoja, ne voivat saada tukea myös Euroopan unionilta. Ja juuri koulutuskysymyksissä, kuten tiedämme, koulutus on tulevien kompetenssien kannalta äärimmäisen tärkeä, niin juuri tässä kunnilla ja alueilla on hyvin paljon sanottavaa. Koulutus ja jatkokoulutuskysymykset ovat useissa maissa aluetason päätöksiä – ja siksi meidän pitäisi pyrkiä siihen, että luotaisiin hyvät puitteet jatkoulutukselle. Tähän kuuluu esimerkiksi paikallisen lähiliikenteen toimivuus ja liikkuvuus ylipäätään. Ja Rova Schöterkin ottaa nämä asiat mietinnössään esiin. Ja li- liikkumisella ja liikenteellä onkin koulutusta etsivien kannalta hyvin tärkeä merkitys koska nykypäivänä pitää pystyä liikkumaan pitkiäkin matkoja työpaikoille ja koulutukseen. Ja hyvällä lähiliikenteellä on tässä äärimmäisen tärkeä merkitys. Jos ihmisillä on hyvä lähiliikenneverkko käytössään, he löytävät helpommin työpaikkoja, jotka eivät ole aivan heidän lähialueillaan. Koulutukseen tarvitaan myös infrastruktuurin uudistamista ja tähänkin voi, voi saada tukea rakennerahastoista. Ja sitten toinen asia, josta puhun lausunnossani, koskee rakennerahojen kestävyyttä. Kaikki olemme kuulleet siitä, kuinka uusiin tuotantolaitoksiin ollaan saatu näitä varoja, mutta tuotanto onkin siirretty joidenkin vuosien jälkeen muualle. Ja tämä ongelma koskee koko Eurooppaa. Kestävien ja tulevaisuuden työpaikkojen täytyy olla siis pysyviä. Ja komission ja vastuutahojen täytyy aina viitata tähän kestävyyteen, kun on kyseessä yhteisrahoitetut toimet. Ja kun käytetään Euroopan eurooppalaisia varoja, täytyy toimia todella kestävällä pohjalla. En halua, että tuetaan sellaisia työnantajia, jotka tarjoavat työtä ainoastaan hetkeksi ja siirtävät sitten tuotannon muualle. Ja lopuksi otan lausunnossani esiin vielä Erasmus-ohjelman alue- ja paikallisvaltuutetuille. Vielä ei ole aivan selvää, kuinka tämä hanke jatkuu, mutta sillä voi olla kuitenkin tärkeä rooli siinä, kun kunnat ja alueet vaihtavat parhaita käytänteitä keskenään. Ja juuri työmarkkinapolitiikoissa mm, paikallistason edustajat voivat oppia paljon toisiltaan. Ja eilen kuulin, että komission jäsen Haankin on tässä tukemassa meitä, kun Erasmusta kehitetään. Hyvät kollegat, tämä on ensimmäinen lausuntoni. Ja toivon, että olen pystynyt käsittelemään tässä tärkeimpiä asioita valiokuntamme nimissä ja että voin tässä täydentää Schröterin mietintää. Odotan jo innolla yhteistyötä ja teidän huomioitanne. Kiitoksia. You very much indeed, and I would like... Kiitoksia paljon. Nyt haluaisinkin avata keskustelun. Ensin puheenvuoroja annan VAR-esittelijöille. Elisabeth Schröter saa puhua ensin. Ja, vielen Dank, äh, Frau Vorsitzende, vielen Dank Berichterstatterin äh, für... Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia myöskin esittelijälle tämän mietinnön ensimmäisestä esittelystä ja hänen tekemästään työstä. Me olemme pitkään pitäneet jo yhteyttä hyvinkin intensiivisesti ja olemme keskustelleet asioista. Kyse on valiokunta-aloitteisesta mietinnöstä, työllisyysvaliokunta katsoo, että tämä on erittäin tärkeä asia, mutta myöskin aluepoliittisen valiokunnan panos on tärkeä. Tässä asetetaan hyvin monia reunaehtoja, joilla pyritään käyttämään hyväksi EUn työllistämisen potentiaalia. Tämä mietinnön rakenne ja se, miten tämä sopii, tai miten tämä aluepoliittisen valiokunnan lausunto sopii tähän yhteyteen, tästä toteaisin, että että tämä liittyy tähän aloitteeseen, jonka yhtenä lähtökohtana on se, että Eurooppa 2020 pyrkii ekologiseen kehitykseen, mutta kun tarkastellaan työllistämistä, niin työllistämisen yhteydestä vihreä puolta ei ole muistettu tuskin laisinkaan. Puheenjohtaja maa kuitenkin on pyrkinyt tarkastelemaan käsitettä New Skills for New Jobs. Ja Belgia puheenjohtajakaudellaan haluaisi mielen asettaa vihreät työpaikat painopistealueeksi. Haluaisin kiittää puheenjohtajamaita ja toivoa, että tähän suuntaan todellakin mennään. Työllisyysvaliokunnassa, kun olen työstänyt tätä asiaa, olen tarkastellut yli 20 kansainvälistä tutkimusta, jotka liittyvät aiheeseen. On mielenkiintoista, että tämä liittyy G20 ja G8 kokouksiin. Niissäkin on intensiivisesti puhuttu näistä asioista. Esimerkiksi vihreä työpaikka, miten se määritellään. Tässä on otettu ilon määritelmä pohjaksi G80-maiden työllisyysministeriötä ovat näin päättäneet. Näissä tutkimuksissa yksi asia tulee päällimmäiseksi, eli se, että edellytykset, ovat ratkaisevassa asemassa, kun tarkastetaan sitä, voidaanko työllistymispotentiaalia käyttää täysimittaisesti hyväksi. Ja ekologinen puoli tässä on ratkaiseva. Tulevatko ne sijoittajat mukaan vai eivät? Katsovatko ne, että tämä on kannattava tai ei? Meidän täytyy luoda poliittiset vakaata puitteet. Tämä tarkoittaa sitä, että Saksassahan on havaittu, että siellä missä tehdään vakaata politiikkaa, niin tämä tarkoittaa myöskin sitä, että työllistämispotentiaali todellakin on sadoissa tuhansissa laskettavissa. Mutta siellä, missä ei ole niin vakaat olot, niin siellä energiatehokkuus esimerkiksi, sillä puolella ei tehdä niin paljon työtä mutta mikäli kaikki joutuvat tekemään päätöksiä paikallisten olosuhteiden mukaan, tämä ei ole niin hyvä Se Pitäisi olla vakaat puitteet sijoittajienkin kannalta heidän houkuttelemisekseen. Meidän täytyy olla sellaista politiikkaa ja budjettipolitiikkaa ja mainstream, mainstreamin politiikkaa, joka tekee selväksi sen, että haluamme tällaista ekologista uudistamista, olipa sitä kyse teollisuudesta tai kaupunkipolitiikasta tai aluepolitiikasta. Rova Festival aivan selkeästi totesi, että kaupungit ovat ikään kuin mahdollisuuksien kiteytymä. Siinä voidaan tehdä ekologisia uudistuksia esimerkiksi energiatehokkuuden parantamiseksi rakennusten osalta tai liikkuvuuden lähiliikenteen uuden aikaistamiseksi siten, että otetaan tässä ilmastotalkootavoitteet huomioon. Nämä kulkevat käsikädessä ja infrastruktuurin kehittäminen esimerkiksi sen edistämiseksi, että ihmiset kulkevat pyörällä. Tätä varten tarvittaisiin tällaisia pyöräparkkeja. Tässäkin suhteessa tarvitaan innovaatioita ja voidaan luoda tällaisia innovaatioiden klustereita. Ne ovat esimerkkejä, jotka ovat osoittautuneet selviksi näistä tutkimuksista, joita olen tarkastellut. Sen vuoksi olemassa tiettyjä lukuja, jotkut ovat optimistisempia kuin jotkut muut, jotkut ovat ihan pessimistisempiä, jotka eivät usko, että edellytykset saadaan kuntoon. Ja miten sitten nämä puiteedellytykset äh, luodaan kuntoon? Tämä on keskeinen kysymys työllisyysvaliokunnassa. Tässä yhteydessä katson, että herra Van Listeroy mietintö on erittäin tärkeä, koska monet seikat, jotka liittyvät tähän kysymykseen, miten yhdistetään tutkimus ja innovaatiot ja aluepoliittinen kehitys, miten ne voivat kulkea käsi kädessä siten, että tehdään ekologista tutkimusta esimerkiksi ja miten voidaan reagoida ilmastonmuutokseen ja yhdistää tämä kaikki miten alueella varmistetaan se, että pilottihankkeita rahoitetaan juuri, jotka liittyvät tähän. Nämä liittyvät suoraan tähän työllistymispotentiaaliin. Yhteistyö on tässä yhteydessä herran Van Nistelrooykin kanssa ollut aivan erinomaisen hedelmällistä ja mietintö on aivan erinomainen, koska nämä kulkevat hyvin läheisesti käsi kädessä. Nämä heijastavat hyvin toisiaan nämä kaksi tekstiä. Minusta on tärkeää, että aluepoliittinen valiokunta todellakin tuo tämän oman aluepoliittisen näkemyksensä mukaan, ja sitten meidän täytyy varmistaa se, että työllisyysvalikunnassa pystytään nivomaan tähän tekstiin mukaan tämä teidän osuutenne, eikä sitä varmistetaan tämän yksi osa tätä kokonaisuutta, ja sitä ei äänestetä sillä kumoon. Tässä mielessä haluaisin tehdä yhteistyötä Westfalin kanssa kahden kesken olemme jo keskustelleet asioista, mutta olisi hienoa, mikäli kollegatkin tulisivat mukaan viemään asioita juuri tähän suuntaan. Erittäin merkittävä osa rakennerahastoja ja poliittisista rahastoista tietystikin haluttaisiin käyttää ekologiseen muutokseen, ekologiseen puoleen täytyisi viedä asioita, koska täten luotaisiin hyvin paljon lisää työpaikkoja. Tästä on viime vuosina erittäin hyviä esimerkkejä. Ja työllistymispotentiaalia täytyy käyttää täysimittaisesti hyväksi. Ja tämä on se keskeinen viesti, jonka halusin teille tuota, tuoda. I don't know. Kiitoksia paljon. En tiedä, haluatko varjoesittelijät puhua, koska kukaan ei pyytänyt puheenvuoroa. Herra Vlasak on pu- puhelista ensimmäisenä, elleivät varjoesittelijät halua ennen häntä. Mutta herra Vlasak. Já jsem velmi rád, že při tvorbě pracovních... Kiitoksia. On hienoa, että tässä esittelijä on keskittynyt lähiliikenteeseen, kun pohditaan työpaikkojen luomista. Uskon, että tähän alaan liittyy todella paljon potentiaalia ja tämä voisikin olla painopistealue kaupungeille. Meillä on olemassa kyllä jo paljon erilaisia hankkeita, mutta rahoitusta ei niinkään ja siksi meidän täytyy kääntyä yksittäisten hallitusten puoleen – niin, että varoja todella jaettaisiin siten, että tämä ongelma voitaisiin ratkaista. Jos haluamme saada aikaan edistystä, niin meidän täytyy uudistaa liikenneverkkoja, mutta myös muita asioita, kuten autokanta. Meidän täytyy siis katsoa, mihin suuntaan näitä rahoituksia käytetään. Sitten lopuksi Erasmuksesta alue- ja paikallisedustajista. Tiedämme, että viime kaudella tähän hyväksyttiin tietty budjettisumma, mutta varoja ei käytetty, vaan asia, asia on ainoastaan tutkittu ja ongelmien ratkaisu on tutkittu, mutta emme kuitenkaan lähettäneet paikallisedustajia minkälaisen koulutuksen tässä mielessä, joten ohjelma ei ole noudatettu ja haluaisin, että tässä päästäisiin eteenpäin. Very much, Lambert van Nistelrooy. Kiitoksia sitten Lambert van Nistelrooy. Dank u wel. Dank voor eh, uw Kiitos. Mielestäni on tärkeää, että tämä yhdistetään keskusteluun alueellisesta ulottuvuudesta vihreässä taloudessa ja työllistymisessä. 2020 strategia on vihreä, vihreämpi. Tämä on mahdollista ainoastaan, jos näkökulma on paikallinen ja alueellinen. Haluaisin, että se siirtyisi enemmän paikallis- ja aluetasolle. Mielestäni tämän alan työllisyys on mahdollista vain, jos on yhteinen näkemys. Meidän tulee ottaa huomioon alueellinen näkökulma, jota pidetään aina tärkeänä varojen käytössä – Mielestäni työpaikkoja voidaan luoda ainoastaan, jos alueellisia ja paik- kaupunkien alo- aloitteita tarkastellaan eurooppalaisella tasolla. Pyörää ei pidä keksiä uudestaan, yhä uudestaan. Komission tiedonannossa puhutaan sähköautoista ja niihin liittyvistä asioista. Jokainen kaupunki työskentelee yksinään eikä koordinaatiota ole. Tarvitaan hajauttamista, mutta sen lisäksi pitää keskittyä koordinointiin. Voimme ehkä tehdä tarkistuksia tästä. Haluaisin halusin vain sanoa nämä kommentit. Kiitos. Anteeksi, en huomannut, että kansanpuolen koordinaattori Rova Kovac halusi puheenvuoron. Olkaa hyvä. Да. ви много, госпожо председател. Herra Kovacev. Благодаря първо на докладчика за това предложение, проекто предложение за нашето становище. Съгласен съм с това, което казаха моите пред... Kiitoksia puheenjohtaja. Minä olen aivan samaa mieltä kollegoideni kanssa, jotka ovat jo puhuneet, alueelliset yhteisöt aluetaso täytyy saada aktiivisesti mukaan, kun pistetään täytäntöön esimerkiksi koulutuspoliittisia toimia. Eurooppalaiset instituutiot tuottavat jatkuvasti tärkeitä asiakirjoja, esimerkiksi 2020 strategia taikka liikkuvuutta käsittelevät asiakirjat. Kun pyritään edistämään vihreää taloutta ja kestävää liikennepolitiikkaa. Täytyy muistaa, että meillä on monia maita, joissa täytyy ottaa kiinni edistystä, jota muissa maissa on saatu jo aikaan. Esimerkiksi fyysiset infrastruktuurit puuttuvat tyystin joistakin paikoin. Minua hieman hämmästyttää eräs seikka, se, että peräänkuulutetaan täystyöllisyyttä kommunismin aikana, sosialismin aikana valitsi täystyöllisyys. Tämä oli realiteettia, mutta hyvin abstraktia realiteettia, joten en oikein ymmärrä, miten tässä voidaan peräänkuuluttaa yhteiskuntaa, jossa olisi täystyöllisyys valitsevana tekijänä. Ehkä tätä voisi hyvä muotoilla vielä. Herra Angurakis. Ευχαριστώ κύριε, κυρία Πρόεδρε. Ε, ορισμένες παρατηρήσεις. Puheenjohtaja joitakin huomiota. Se, mitä Rova Westphal tässä sanoi, on mielestäni aika mielenkiintoista. Jos emme ole pystyneet ratkaisemaan esimerkiksi nuoriso-ongelmia. No, tähän liittyy kyllä ongelmia esimerkiksi Kreikassa ja myös uusissa jäsenvaltioissa, mutta ei tämä oikeastaan liity nyt aiheeseen, josta keskustelemme. No, mitä tällä tarkoitan? Vihreän talouteen virtaa ehkä paljon pääomaa, koska ajatellaan, että sillä voidaan ratkaista kriisi, jossa nyt elämme. En tiedä, luitteko viime viikolla Frankfurt Allgemeine äh, lehdistä, että Kiinassakin on päästy aika pitkälle energiansäästötoimissa ja vihreissä teknologioissa. Samoin Saksa on edistynyt tässä hyvin, mutta jos tämä strategia jatkossakin keskittyy ainoastaan voittoon, niin kuin se todennäköisesti tekee, niin silloin toivomme, että sosiaalisia kysymyksiä ei jätetä tässä aivan sivuun. No, tämä on tietenkin ala, Siis vihreä teknologia on tärkeää ja siksi meidän täytyykin toimia sillä aktiivisesti. Mutta meidän täytyy tarkastella myös sitä ongelmaa, että äärialueilla on esimerkiksi aurinko- tai tuulivoimaloita, mutta ne niillä on tiettyjä ympäristövaikutuksia. Eli haluammeko nyt täyttää alueemme esimerkiksi tuulimyllyillä? Meidän täytyy pohtia, mitä todella haluamme. Sitten esimerkiksi jätehuolto, kierrätys, jäteveden puhdistus, myös näihin kysymyksiin liittyy paljon ongelmia. Esimerkiksi Sloveniassa, kuten juuri kuulimme, ja myös muissa maissa. Ja sitten toinen kysymys. Joko puhumme nyt uudesta teollisuuden alasta tai uusista teknologioista, mutta näitä asioita voidaan käsitellä jo myös aluetasolla, kuten täällä sanottiin. Mutta periaatteessa tässä puhumme nyt yrityksistä ja teollisuuden aloista, jotka ovat riippuvaisia tietystä koosta, tietyistä rajoista. Puhun nyt massatuotannosta, massaviennistä. Tässä on aina kyse kilpailukyvystä ja olemme nähneet erilaisia ongelmia tähän liittyen. Euroopan unionin varoja tulisi käyttää oikealla tavalla. Puhun siis kohesiorahastosta ja tässä täytyy puhua myös konvergenssikriteereistä. kriteereistä Eli tässä täytyy yhdistää varojen käyttö siihen, että tuotantoa on tietyillä alueilla. Mutta joissakin, joillakin alueilla on teollinen kuilu. Jokin selä seuraavaksi. Kiitoksia. Olen erittäin kiitollinen kummallekin esittelijälle, Rova Westfalille, joka edustaa meidän valiokuntaamme, ja myös Rova Schröterille. Kiitoksia kummankin puheenvuorosta ja panoksesta tähän keskusteluun. Kun me puhumme kohesiopolitiikasta ja aluepolitiikasta, silloin yksi painopistealueita toistaiseksi on ollut tukea alueita, jotta ne pääsevät parempaan tilanteeseen kilpailukyvyn kannalta ja samalla voidaan luoda työpaikkoja. Nyt on käyty keskustelua Lissabonin strategiasta, joka kesti vuoteen 2010 saakka. Ja on todettu, että Lissabonin strategia epäonnistui ja että Eurooppa ja Euroopan unioni ei ole onnistunut muodostumaan kilpailukykyisemmäksi innovaatiotaloudeksi. Nyt on aivan oikein ryhdytty pohtimaan uutta strategiaa EU 2020 ja yhtäkkiä olemmekin ensimmäisenä kärki päässä etunenässä taistelun ilmastonmuutosta vastaan, niin nyt puhutaan tulevaisuuden teknologiasta ja halutaan tässä päästä maailman mahtiasemaan. Tämä on hieman liian pelkistetty ja yksinkertaistettu. Lissabonin strategiassa josta valiokunnassa on keskusteltu hyvinkin paljon, oli yksi menestynyt alue nimittäin kohesiopolitiikka. Vuosien 24 ja 27 välillä luotiin tai saatiin 12 uutta maata mukaan Euroopan unioniin. Niillä monilla oli suuria ongelmia ja solidaarisen tuen avulla, joita vanhat osoittivat uusille kohdistuspolitiikan kautta, niiden yhdistäminen Eurooppaan onnistui. Ja alueet olivat erittäin eriävässä asemassa, mutta nyt tätä on pystytty tasoittamaan suuri menestys. Tähän menestykseen voitaisiin liittää eräs seikka vielä, se, että ihmiset ovat tärkeitä, kun Euroopan unionista puhutaan. Uskon, että ihmiset alueilla ja kaupungissa ovat keskiössä, kun politi- poliittisia päätöksiä tehdään. Ja myöskin maailmanlaajuinen talous- ja rahoituskriisi on vaikuttanut ihmisiin esimerkiksi siten, että ovat menettäneet työpaikkansa. Tämä mutta vähintäänkin täytyy varmistaa, että ihmiset pysyvät työssä. Tämä täytyy osoittaa tavoitteeksi. Tämä täytyy olla keskeisessä asemassa, kun me puhumme aluepolitiikasta ja rakennepolitiikasta täällä meidänkin keskuudessamme, meidän valiokunnassamme. Olen kiitollinen kummallekin esittelijälle. Kumpikin, vaikka he eivät puhuneetkaan täysin yhteneviin sanakäänteinä, mutta ainakin Schröter peräänkuulutti sitä, että aluepoliittisen kehityksen moottoreita saataisiin käyntiin. Innovaatio ja tutkimus, niitä täytyy saada aikaan. Koulutusta tarvitaan työllisyyttä, kestävää kehitystä, ja hän totesi, että kaupungit ovat tässä tärkeässä asemassa. Tulevissa keskusteluissa, kun tarkastellaan lähen konvergenssipolitiikkaa, juuri tämä kaupunkiulottuvuus täytyy ottaa paremmin huomioon. Nimittäin Euroopan unionin tasolta tuleva tuki pitäisi yhdistää alueellisiin ja paikallisiin ponnisteluihin. Täten saadaan aikaan edistystä ja menestystä ja tätä edistystä ei pidä nyt vesittää ja työllisyys täytyy ottaa tässä yhdeksi keskeiseksi tavoitteeksi silloin, kun on kyse aluepolitiikasta ja sen uudelleen muotoilusta. Sen täytyy olla ja pysyä kaiken keskiössä. Thank you very much. <clears throat> was the last. Kiitoksia. Herra Zeller oli viimeisenä puhujalistalla, niin uskoakseni kukaan muu ei halunnut vielä enää puheenvuoroa. Ah, herra mm, Rova Manisku, olkaa hyvä. Ca să nu repet uh, ceea ce au spus uh, colegii mei înainte, uh, doresc doar să felicit raportoarea pentru... Kiitos. Haluaisin onnitella esittelijä tai valmistelijat tästä lausuntoluonnoksesta. Ja kaksi asiaa ovat mielestäni hy- äärimmäisen hyviä. Ensinnäkin tuki tälle alueviranomaisten Erasmus pilottihankkeelle. Sitä täytyy jatkaa ja toivottavasti komission tuella siihen löydetään ratkaisu. Ja sitten toinen hyvä ajatus tässä tekstissä on se, että paikallisviranomaiset saisivat uusia toimivaltuuksia siinä, että he auttavat nuoria koulutukseen. Kiitos. Thank you. So, I don't know if, uh, Kiitos. Haluaako Roa Westfall kommentoida tätä? Olkaa hyvä. Nicht lang, aber ganz kurz. Also ich möchte mich erstmal bei allen äh, bedanken, die Kiitos aivan lyhyesti. Haluaisin vielä kiittää kaikkia niitä, jotka käyttivät tässä keskustelussa puheenvuoron. Otan nyt huomioon sen, mitä täällä sanottiin ja olen tyytyväinen siihen, että olemme sanoilla, samoilla linjoilla esimerkiksi Erasmuksesta ja eri poliittisten tasojen mukanaolosta ja paikallis- ja alueviranomaisista. Tämä on mielestäni hyvin tärkeää. Olen tätä kautta kasvanut tavallaan Eurooppa-politiikkaan ja tiedän, kuinka tärkeää aluepolitiikka on ja miten se voi myötävaikuttaa muuhun. Ja sanoisin vielä, että täystyöllisyys on todellinen tavoitteemme. Mahdollisimman monien ihmisten täytyisi saada työpaikka tai pitää siitä kiinni ja myös hyvissä olosuhteissa tähän tästä jo Schröter puhuikin, eli mitkä tahansa työpaikat eivät riitä. Meidän täytyy tässä tehdä yhteistyötä sosiaali- ja asianvaliokunnan kanssa. Ja kiitän kollegoita jo nyt siitä, että tästä lausunnosta tulee onnistunut. Kiitos. I understand we can close this. Kiitos. Voimme päättää tämän kohdan käsittelyn. Keskustelu on päättynyt. Tarkistusten jättämisen määräaika on 4.5. kello 12. Ja asiaa käsitellään 22. kesäkuuta. Kiitän esittelijöitä ja siirrymme seuraavaan kohtaan esityslistalla. Aluekehitysvaliokunnan ehdottomien pilottihankkeiden seuranta. Vuonna 2009 Regi-valiokunta teki asiasta ehdotuksen ja pari kuukautta sitten saimme kuulla, että saimme kuulla helmikuussa, että puolelta? Lähetettiin tietoa komission puolelta. Toivomme, että tästä asiasta voidaan käydä hyvää tiedonvaihtoa. Luultavasti tiedättekin, että olemme tällä hetkellä juuri valmistelemassa seurantapäätöksiä ne koskevat vuoden 2011 budjettia. Hankkeet riippuvat siitä, mitä riippuu pilottihankkeista ja seuraavaksi annan puheenvuoron Nistelroille. Uh, for organizing. Kiitoksia puheenjohtaja siitä, että järjestitte tämän näkemysten vaihdon. Helmikuussa me annoimme teille jo seurantakertomuksen ja nyt haluaisin esitellä teille kollegani Ronald Hallin ja muiden kollegoideni avulla näitä pilottihankkeita paikalla on kollegoita, jotka hoitavat asioita päivittäisellä tasolla. Helmikuun jälkeenkin on tapahtunut hyvin paljon asioita, joista haluaisin teille kertoa. Voin kertoa nyt, missä tällä hetkellä mennään pilottihankkeiden osalta. Voisin todeta, että niiden neljän hankkeen lisäksi, joista voin nyt tänään teille kertoa, Regi, pääosaston tasolla. Täällä on myöskin eh, yrityspääosaston edustaja, joka voi kertoa esimerkiksi tekstiilialan pilottihankkeesta, jota tuo pääosasto hoitaa, johon mekin osallistumme. Mikäli sallitte, voin käyttää tässä hyväkseni joitakin eh, PowerPoint-kalvoja. Voin eh, näiden avulla hieman käydä lävitse näitä hankkeita. Ensinnäkin Euroopan laajuinen koordinointi, sen kun kyse on romanien integroinnista. Kyseessä on pilottihanke, jolla pyritään tukemaan innovatiivisia integroituneistamistapoja, joilla pystytään ottamaan huomioon romaaniyhteisön moniulotteiset ongelmat. Kyse on siitä, että tuetaan romaaneja kun he kohtaavat monen, tyyppis, monen tyyppisiä ongelmia monessakin suhteessa epäsuotuisessa asemassa. Tähän pilottihankkeeseen on tässä linkki ja kyse myöskin mainstream, mainstreamin ohjelmista operatiivisten hankkeiden yhteydessä. Se tieto, jota saamme tämän hankkeen kautta, tulee toivoaksemme vaikuttamaan myöskin täytäntöönpanoon, kun on kyse epäsuotuisten yhteisöjen ja ihmisten tukemisesta. Me rahoitamme tätä ER, sosiaalirahaston mainstreaming ohjelman ja aluekehityspoliittisen integraatio kautta. Olemme kuulleet laajalti eri sidosryhmiä kahden seminaarin yhteydessä 13.3.2009-25. kesäkuuta viime vuonna järjestettiin nämä kaksi suurta seminaaria. Näiden keskusteluiden pohjalta sitten pystyimme paremmin ymmärtämään, mikä olisi kaikkein paras lähestymistapa tapa hoitaa tätä pilottihanketta. Ja tämän kuulemisen perusteella olemme sitten laatineet tarkemman suunnitelman. Tässä määriteltiin neljä tärkeää prioriteettia, joihin pilottihankkeessa pureudutaan. Ensimmäinen niistä on varhaiskasvatus ja lastenhoitomahdollisuudet. Nyt on hyvin ymmärretty, että koulutus, varhaiskasvatus on erittäin tärkeässä asemassa jo, kun pyritään auttamaan epäsuotuisessa tilanteessa olevia ihmisryhmiä. Hyvin varhaisessa vaiheessa pitäisi pystyä auttamaan näitä ihmisiä. Tarkoituksena on käyttää hyväksi olemassa olevia hyviä käytänteitä ja kehittää edelleen innovatiivisia lähestymistapoja tällä alalla. Toinen alue toimenpiteiden aikaansaamiseksi on oma itsensä työllistäminen ja mikroluotot. Kuten hyvin tiedätte, romani yhteisö on epäsuotuisessa asemassa työmarkkinoilla. Heidän on erittäin vaikea päästä töihin. Heidän on vaikea saada tavanomaisen työntekijän asemaa. Vaikuttaa siltä, että lupavampia tai parempia tuloksia saadaan aikaan, mikäli ihmiset aloittavat oman yrityksen, työllistät itse itsensä. Tätä tarkoitusta varten ehdotettiin, että luodaan toimia, joilla pystytään mikro- luottojen avulla tukemaan ihmisiä työllistämään itse itsensä. Esimerkiksi 5000 euron tuki mahdollistaa sen, että ihminen ostaa ajoneuvon, jonka avulla hän voi tuoda tuotteita markkinoille ja kehittää omaa pientä liiketoimintaansa. Joten itsensä työllistämistoimia pyritään tukemaan mikroluottojen avulla. Kolmas asia on tiedottaminen ja tietoisuuskampanjata. Esimerkiksi valtaväestöön pitäisi paremmin saada tietoiseksi niistä erityisongelmista, jotka kohtavat romaniyhteisöä, ja paremmin saada ihmiset tietoiseksi niistä elinolosuhteista, joissa nämä ihmiset asuvat, ja myöskin romaanien puolella täytyy saada tiedotusta paremmaksi ja vastavuoroista ymmärtämistä pyritään parantamaan esimerkiksi paremmin ymmär- täytyy ottaa ihmisiä ymmärtämään sitä kaunaa, joka on valinnut yhteisön välillä, koska tällainen kauna on tavoitteiden vastaista. Lisäksi halutaan välineitä ja keinoja, joilla pystytään paremmin arvioimaan tilannetta ja kerätään tietoa pohjaksi poliittisille päätöksille. Tämä auttaa meitä jatkossa paremmin tekemään asianmukaisia ehdotuksia. Olipa sitten kyse mistä tahansa poliittisesta yhteydestä. Regi-pääosasto on pääasiassa vastuussa tästä projektista, mutta olemme hieman ulkoistaneetkin, paljonkin ulkoistaneet täytäntöönpanoa, koska meillä ei ole riittävästi resursseja itse hoitaa tätä asiaa. Tämä myöskin tässä myöskin taustalla se, että muiden osapuolien mukana tuoma tieto voi auttaa täytäntöönpanoa. Me järjestimme tarjouskilpailun löytääksemme oikeata yhteistyökumppanita projektin toteuttamiseksi. Ja arviointi menettely saatiin päätökseen vuonna 2009. Komitea kokoontui sitten tämän jälkeen ja pystyimme sitten antamaan maaliskuusta 2010 nämä tekemään sopimukset näiden ulkoisten osapuolten kanssa maaliskuussa 2010. Ja nyt äh, teknisellä tasolla keskustellaan hankkeen toteuttamisesta näiden tarjouskilpailun voittaneiden tahojen kanssa. Tulevina vuosina romanien koulutusrahasto, jossa pyritään lähinnä varhaiskasvatukseen puuttumaan. Siinä on kyseessä tämä summa, joka tässä mainittu. Se Polkar Alapitvani pyrkii yhteistyökumppanina tukemaan ihmisten pyrkimyksiä työllistä itse itsensä ja hoitajan mikroluotteja. Ja Spolu International on mukana yhteistyössä, joka pyrkii tätä tiedotus- ja tietoisuuskampanjaa hoitamaan. Tässä yhteydessä on kyse 0,9 miljoonasta. Meidän kannalta on erittäin tärkeää koota yhteen resursseja UNDPn ja Maailmanpankin kanssa – YK kehitysrahasto ja maailmanpankki ovat yhteistyössä, täten saadaan enemmän rahaa kokoon. Me teemme yhteistyötä YK kehitysohjelman kanssa. Kyse on 400 000 eurosta ja maailmanpankki puolestaan valmistelee kolmatta tietojenkeräys- ja arviointivaihetta. Nämä kaksi järjestöä ovat olleet erittäin voimakkaasti jo mukana romanien integraatiotoimissa menneisyydessä, joten tarkoituksena on todellakin saada paras mahdollinen tietämys koottua kaikki yhteen. Vuoden 2010 on suunnitteilla järjestää konferenssi syksyllä. Sen tarkastellaan tietojen keräys- ja arviointikysymyksiä. Kenties olette jo huomanneetkin tämän julisteen. Olemme todellakin nyt lisänneet ponnisteluitamme romanien ongelmien näkyvämmiksi tekemiseksi. Berlemont-rakennuksessa 4. huhtikuuta eteenpäin 11. päivän huhtikuuta oli näitä julisteita kansainvälisen romaanien päivän tiimolta, joka oli 8. päivä huhtikuuta. Tämän tästä Romania koskevasta pilottihankkeesta. Tämä nyt on tulossa konkreettiseen vaiheeseen tämä hanke. Mikäli sallitte, jatkan nyt tämän toisen hankkeen käsittelyä. Kyse on Erasmus-hankkeesta, jossa mukana ovat paikallisia aluetason edustajat. Kun me aloitimme keskustelua tästä pilottihankkeesta, Meillä oli jotakin vaikeuksia. Meillä oli hieman vaikea ymmärtää, miten nyt sanoisin, heti kättelyssä, mikä voisi olla oikea tapa lähestyä tätä ongelmakenttää, koska tällä hankkeella saattaisi olla erittäin suuria rahoitusseuraamuksia sekä komission puolella, kun halutaan antaa tukea tällaista toimintaa varten, mutta toisaalta tällä saattaisi olla seuraamuksia myöskin mahdollisten, mahdollisen kohderyhmän kannalta paikallisia alue, valtuutettujen kannalta. Niin ikään tuli selväksi, että mikäli haluamme hoitaa tämän asian vakavasti otettavalla tavalla, niin kuin tietysti haluamme hoitaa tämän näin, me täytyy varmistaa, että menetelmät ovat kunnossa, myöskin raportointi ja myöskin todistusaineiston toimittaminen sen varmistamiseksi, että todellakin ymmärtää, että tällainen toiminta on järkevää. Jotta voimme päästä konkreettisiin tuloksiin, meidän täytyy osoittaa, että tuloksia voidaan saada aikaan. Me katsoimme, että näitä toimia voitaisiin pitää pidemmän aikavälin kapasiteetin rakentamistoimina toimina paikallisella tasolla, joten meidän piti suunnitella jotakin juuri tässä valossa pidemmällä aikavälillä. Jotta pystyimme selkeyttämään hieman sitä, mikä voisi olla toteuttamiskelpoinen tapa hoitaa tämä tutkimus, me teimme tällaisen toteuttamistutkimuksen. Tätä tarkoista varten valitsemme yhteistyökumppanin Ekotek Ekorissa järjestön tai yrityksen. Tarkoituksena oli koetella kepillä jäätä, olisiko kohderyhmä kiinnostunut tällaista yhteistyöstä. Tällaisen tutkimuksen valittiin joitakin edustajia ja eri osapuolia. Lisäksi tarkasteltiin sitä, minkälainen liikkuvuus malli voisi tässä olla tulla kyseeseen. Loppuraportti tältä yritykseltä on määrä saada, oli määrä saada tammikuun loppuun mennessä 2010. Tässä nyt on tapahtunut pieniä viiveitä ja loppukertomus on edelleenkin vielä työstettävänä. Me tulemme keskustelemaan siitä yhteistyökumppanimme kanssa. Tässä vaiheessa voin antaa teille vain joitakin alustavia tuloksia, alustavia tietoja tuloksesta. Syvällisempi tarkastelu on vielä kesken tämän yhteistyökumppanin kanssa. Käytännössä me havaitsimme, että sen lisäksi, että tarkasteltiin sitä, miten paljon aikaa on käytettävissä, tarkasteltiin myöskin mahdollista kohderyhmää ja myöskin sitä, miten paljon rahoitusta on mahdollisesti saatavilla. Tähän liittyy monia muitakin kysymyksiä, jotka täytyy ottaa huomioon. Esimerkiksi kielimuuri. Kuinka suhtaudutaan siihen tosiasiaan, että usein paikallistasolla kielitaito saattaa olla puutteellista Paikallispoliitikot eivät välttämättä puhu vieraita kieliä. Lisäksi tarkastelemme tällaisen vaihdon kestoa, miten pitkästä vaihdosta voisi olla kyse, mihin me pyrimme. Lisäksi keskustelimme siitä, mikä olisi oikea formaatti, jotta saataisiin kourien tuntuvimpia tuloksia ja konkreettisimpia tuloksia aikaan. Joten tällainen pelkkä yleinen keskustelu riitä, vaan täytyy pureutua teemakohtaisesti asioihin, että saataisiin paremmin tuloksia aikaan. Lisäksi, rouva puheenjohtaja, on tärkeää todeta, että olemme tutkiskelleet myöskin samantyyppisiä hankkeita, jotka ovat jo meneillään komission puolella, jotta paremmin ymmärtäisimme, minkä tyyppisiä rahoitusseuraamuksia ja resurssiseuraamuksia, resurssitarpeita tällaisesta hankkeesta voisi syntyä. Näiden tietojen perusta voimme hankkia tai pohtia tämän hankkeen plus- ja miinuspuolia, hyviä ja huonoja puolia. Aina kun on kyse tällaisesta mallista, niin tietystikin kyse ei ole matkailusta suinkaan, vaan haluamme varmistaa, että tällaisen toiminnan tai vaihdon avulla saadaan todellakin lisää arvoa aikaan. Tutettavuustutkimuksessa oli mukana 11, tai sen yhteydessä järjestettiin 11 eri osapuolten workshoppia alueellisella ja paikallisella tasolla yhdeksän, yhdeksässä jäsenvaltiossa ja yleisesti ottaen palaute oli erittäin myönteistä. Joten potentiaalisia ehdokkaita tällaisen vaihtoon on hyvin voimakasta mielenkiintoa heräsi noiden workshopien yhteydessä. Joitakin huoliakin kuitenkin esitettiin. Esimerkiksi, kuinka paljon aikaa tähän voi käyttää, miten pitkästä vaihdosta olisi kyse ja miten vähän rahoitusta on saatavilla tällaista vaihtoa varten. Rahoituksen puute oli yksi huoli. Nämä ovat niitä seikkoja, joita täytyy vielä pohtia. Mikä on sitten seuraava vaihe tässä hankkeessa? Kuten te tiedätte, me haluamme olla avuksi. Ja kuten herra Hans sanoi jo eilen, haluamme olla yleisesti myönteinen tekijä, myönteisesti vaikuttaa asioiden edistymiseen, joten meidän täytyy pohtia niitä vaihtoehtoja, jotka ovat ehkä kaikkein lupaavimpia konkreettisten tulosten aikaansaamiseksi ja juuri näihin lupavimpiin vaihtoehtoihin tarttua. Ja ehkä tulee olemaan mahdollista käyttää hyväksi olemassa olevia välineitä, esimerkiksi yhteistyöohjelmaa. Tämä voisi olla yksi tapa, toteuttamiskelpoinen tapa, jolla voitaisiin tyydyttäneet tarpeet, joita olemme pystyneet määrittelemään paikallistason valtuutettujen keskellä, keskuudessa. Tämä asia nyt on keskeneräinen vielä. Nyt on hieman vaikea nähdä vielä, mihin suuntaan olemme vielä tätä hanketta, joten pyydän, että teidän luvallanne tarkastelemaan asioita vielä hieman syvällisemmin ennen kuin teemme lopulliset ehdotuksemme, jotta ehdotukset sitten ovat hyvin perusteltuja ja perustuvat niihin tosiasioihin, niihin todellisiin ongelmiin, joita on olemassa. Haluamme ottaa ongelmat huomioon ja sitten ehdottaa sellaisia toimintatapoja, jotka loppujen lopuksi voivat sitten toimia käytännössä ja tuoda sellaisia tuloksia kuin mitä tältä hankkeelta odotetaan. Um, action I would like to ask my colleague Ronald Hall. Haluaisin seuraavaksi kysyä kollegalta Uh, Chairperson, and uh, thank you for the invitation uh, this morning to speak to the Haluaisin kertoa tästä tärkeästä pilottihankkeesta, joka käsittelee aihetta, johon olit yhteydessä komissaarina ja haluaisin kertoa, että vuonna 2009 pilottiprojektin budjetti oli Why, uh, why, why I think we are... Haluaisin lyhyesti kertoa teille, miksi olemme ryhtyneet tähän hankkeeseen. Kun olemme tulkineet Euroopan parlamentille meille antama mandaattia, Olemme pyrkineet tehokkaasti toimimaan strategisessa kumppanisuhteessa, joka muodostuu komission ja jäsenvaltioiden välille ja kolmansien maiden välille aluepoliittisen yhteistyön parantamiseksi. Erittäin paljon olemassa tarpeita. Muuallakin ollaan kiinnostuneita siitä, miten EU hoitaa aluepolitiikkaansa. Toiseksi, EU on suhteellisen paljon kokemusta jo yli 20 vuoden ajalta siitä, miten aluepolitiikkaa toteutetaan monitasoisen hallinnon vallitessa. Uskoakseni me pystymme myötävaikuttamaan Euroopan unionin imakonkin kansainvälisesti katsottuna ja viimeisenä, mutta ei vähäisimpänä tosiasana on se, että me uskomme aluepolitiikan luovan erinomaisen, erinomaisia mahdollisuuksia selittää kolmansille maille, mitä asioita me pidämme tärkeinä, kun on kyse esimerkiksi eurooppalaisista arvoista ja siitä, että avoimet markkinat ovat yksi tärkeä arvo. Nämä ovat yksi edellytys aluepoliittisille toimille. Siinä noudatetaan julkisia tarjouskilpailuja ja muita sääntöjä, esimerkiksi ympäristösääntöjä ja tasa-arvo määräyksiä. Nämä ovat niitä asioita, joita kuunnetaan silloin, kun aluepolitiikkaa harjoitetaan. Ja aluepolitiikka harjo- heijastelee myöskin Euroopan unionin arvojärjestelmää. Ja tämä on mielenkiintoinen asia meidän suhteessamme kolmansien maiden kanssa. Um, Kun pilottihanketta pistetään täytäntöön vuonna 2009 pistettiin täytäntöön, me pystyimme jakamaan työohjelmamme neljään pääotsakkeeseen. Uh, Ensin järjestimme konferensseja ja seminaaria toiseksi. Järjestimme näkemysten vaihtoa ja koulutusvaihtoa niiden henkilöiden vaihtoa, jotka vastaavat aluekehityksestä. Tutkimuksiakin tehtiin. Ja viimeisenä, mutta ei vähäisempänä, on se, että luimme, luimme tiettyjä tiedotusvälineitä. Nyt haluaisin mainita vain yhden pilottihankkeen neljästä, antaakseni teille jonkinlaisen mielikuvan siitä, minkälaisesta toimista on kyse. 11. ja 12. toukokuuta 2009 järjestettiin ensimmäinen aluepoliittinen kokous maailmanlaajuisella tasolla Brysselissä. Siellä oli 300 edustajaa mukana. Niin ikään järjestimme asianmaiden kanssa seminaarin toukokuussa samana vuonna. Ja myöskin korkean tason kokouksia järjestettiin Brysselissä lähinnä avointen ovien päivien yhteydessä toukokuussa, jolloin oli kyse aluepoliittisen kehityksen avointen ovien päivästä. Lisäksi olemme tehneet emun eh, e suhteen tiedotustyötä Länsi-Afrikassa ja Burkina Fason tasolla. Kertoo, miten nämä asiat meidän puolellamme hoidetaan. Lisäksi on toimia koulutuksen aikaansaamiseksi ja eli harjoittelijan vaihdon aikaansaamiseksi eri maiden kanssa. Euroopan unionin puolelta on haluttu tiedottaa, kertoa muille, miten aluepoliittisia kysymyksiä ja alakohtaisia ja maantieteellisiä kysymyksiä otetaan huomioon aluepolitiikkaa, kun kehitetään. kehitetään. Lisäksi olemme käyneet vuoropuhelua Kiinan ja Kaakkois-Englannin välillä. Siellä on tarkasteltu klustereiden toiminta, Esimerkiksi Cambridgein kaupunki on ollut tässä läheisenä tutkimuskohteena. Lisäksi Keski-Amerikan kuuden valtion kanssa on tehty yhteistyötä. Kyse on kaksi espanjankielistä aluetta. Ja tähän liittyy myöskin tämä Brasilian matka sen yhteydessä. Haluttiin oppia tai saada enemmän kuulla niistä ongelmista ja menetelmistä, joita tuolla puolen esiintyy. Lisäksi jatkuvasti keskustellaan mahdollisuudesta luoda tällainen ylikansallinen kehitysrahasto kuutta näitä kuutta maata varten. Mallina tietystikin tätä tarkoitusta silmällä pitäen on Euroopan unionin aluekehitysrahasto ja kohesiorahasto. Niitä käytetään esimerkkinä muuallakin. Lisäksi voin mainita tutkimukset. Vuonna 2009 järjestettiin organisointina tutkimuksia ja luotiin joitakin puiteehtoja näille tutkimuksille. Nyt sitten näitä tutkimuksia laaditaan niin yhtenä tutkimuksen kohteena on Ukraina. Lisäksi on tarkasteltu eri Ukrainan alueen, alueiden kehityspoliittisia haasteita eurooppalaisilla raja-alueilla, latinalaisessa Amerikassa on pohdittu ongelmia, lisäksi Latinalaisessa Amerikassa järjestetään kokous, jonka tutkimus on tehty ja nämä tutkimukset ja alustavat tulokset tullaan esittelemään Ecuadorissa Mercosur-maiden kanssa Latinalaisessa Amerikassa edelleenkin tehdään yhteistyötä ja OECD on tekemässä myöskin tällaista aluetutkimusta, jossa kohteena on Brasilia. Nämä ovat niitä hankkeita, tai tutkimuksia, jotka laskettiin liikkeelle vuonna 2009. Niistä päätettiin siis viime vuonna ja vuonna 2010 mahdollisesti vuoden 2011 alkupuolella näitä lopullisia tuloksia tullaan saamaan näistä tutkimuksista. Viime viikolla myöskin tai viime vuonna myöskin kehitettiin vientiin meneviä strategioita poliittisesti katsottuna, mikä en tällä nimellä voi sanoa. Esimerkiksi tiedotuspaketteja, jotka kulkevat nimellä eurooppalainen aluepolitiikka. Tämä on innoitteena myös Euroopan unionin ulkoisille maille. Tässä kohtaa on tietysti kysymysmerkki tässä otsikossakin, koska tietysti täytyy konsensuksen pohjalta toimia. Emme tässä yritä millään tavalla saarnata muille siitä, miten aluepoliittisia kysymyksiä pitäisi hoitaa, vaan pikemminkin kyse on konsensuksen perustavasta vuorovaihdosta. Olemme pyrkineet määrittelemään 20 vuoden aluepoliittisen kehityksen aikana hyviä aikaansaatu hyviä tuloksia ja sitten on pyrimme viemään eteenpäin. Vuonna 2010 sitten työ jatkuu, kuten totesin, budjettivaroja, jotka saatiin vuonna 2009 on voitu käyttää hyväksi. Olemassa myöskin koko joukko toimia, joihin on määrä lystyä tämän vuoden aikana. Olemme tukeneet esimerkiksi brasilialaisia, kun he ovat järjestäneet näitä avoimen, polvi, avointen olevien päiviä saman tapaan kuin Brysselissä on järjestetty tällaisia tilaisuuksia. Kaikilla Brasilian alueilla näitä on järjestetty ja siellä on puhuttu aluepoliittisesta kehityksestä myöskin Brasilian hallinnon kanssa on pohdittu teknisiä kysymyksiä liittyen aluepolitiikan täytäntöönpanoon esimerkiksi arviointimenettelyitä, varainhoidon valvontaa, tilintarkastusta, ja tämän tyyppisiä järjestelmiä on käsitelty yhdessä heidän kanssaan Kiinan kanssa. Esimerkiksi Shanghain maailmannäyttelyn yhteydessä on puhuttu aloittavista kysymyksistä. Argentiina on niin ikään osoittautunut maaksi, joka haluaisi syventää vuoropuhelua Euroopan komission ja mahdollisesti OECDn kanssa näiden asioiden edistämiseksi. Työ jatkuu edelleenkin Ukrainan kanssa ja olemme myöskin pyytäneet sitä, että voisimme tehdä yhteistyötä Etelä-Afrikan ja jopa Australian kanssa. Ne neljä maata, joiden kanssa komissio on allekirjoittanut yhteistyön muistion, ovat Kiina, Venäjä, Brasilia ja viimeisempänä Ukraina. Me teemme parhaamme vastaaksemme niihin erinäisiin pyyntöihin, jotka saamme liittyen eri alueisiin, riippuen siitä, miten paljon meillä on resursseja käytössämme. Tila on hieman ennalta arvaamaton, hieman vaikea on tietää, millainen työohjelma on kuukaudesta toiseen, mutta yksi seikka, joka on ollut hieman hankala hallinnollisen vuorovaihdon yhteydessä on se, että jotkut maat menevät hieman muiden edelle joskus, esimerkiksi 2009 silloin haluttiin tehdä yhteistyötä Venäjän kanssa ja vuonna 2010 Venäjä oli erittäin aktiivinen, mutta sitten joinakin toisena vuonna sitten on Kiina aktiivisemmin yhteistyössä mukana ja sitten vuonna 2010 Kiina puolella onkin aivan hiljaa, joten tämä vaikuttaa siihen työmäärään, joka meillä on näiden vastapuolien kiinnostus asiasta. Siinä on kuitenkin hyvin paljon enemmän työtä kuin mitä voimme järkevästi otettavalla tavalla saada tehtyä. Ja kun pyritään siihen, että eri puolella maailmaa, hallinnon puolella ymmärretään paremmin meidän tapamme hoitaa kohesiopolitiikkaa esimerkiksi, niin totesin, että mikäli aluepoliittisesta työstä vastaava pääosasto jäisi yksin tämän työn kanssa, niin tämä olisi kovin kovin vaikeaa, mikäli haluamme vastata kaikkiin näihin pyyntöihin menestyksekkäällä tavalla, niin tässä yhteydessä apu, jota olemme saaneet pilottihankkeen toteuttamisen yhteydessä, on ollut sellaista, että olemme tehneet hyvinkin innovatiivista työtä, yhteistyötä muiden kumppaneiden kanssa. Minä henkilökohtaisesti haluaisin kiittää saamastani, saamastani tuosta Euroopan parlamenttia esimerkiksi. Olen todennut tämän rouva Hübnerille, puheenjohtajalle ja myöskin herra Lambert van Nistelrooille, jonka kanssa olemme käyneet hyvinkin läheistä näkemysten vaihtoa tämän työohjelman toteuttamisen yhteydessä viimeisten puolentoista vuoden aikana. Viimeisenä, mutta ei vähäisimpänä, toteaisin, että ne, jotka tekevät työtä tämän puolesta komission puolella, heillekin tämä on erittäin mielenkiintoinen tilaisuus esittää itsellemme kysymys, mitä me oikeastaan teemme aluepoliittisella tasolla, koska tämä on se kysymys, johon me täytyy vastata, että voimme edes kuvitella, että voisimme saada menestystä aikaan, kun pyrimme selittämään näitä asioita kolmansien maiden edustajille. Kiitoksia siitä, että sain puheenvuoron. Kiitoksia jälleen kerran siitä, että olette tukeneet tätä pilottihanketta. Ronnie, I would like to Kiitos. Haluaisin, haluaisin sanoa, että tämä valmistelu, jolla valmistelu, jolla yritetään saada parempaa ympäristöä mikroluotoille – tätä ei EIPltä tulee tähän myös tukea. Haluaisimme käyttää näitä valmisteluja tätä valmistelua edistääksemme mikroluottoja. Seitsemän miljoonaa jaetaan kahteen osaan, jotka maksetaan EIFlle. Se hallinnoi sekä Jasminin että EIBn varoja. EIF on luonteva valinta näiden Euroopan investointirahaston yhteistyökumppaniksi. EIF on päättänyt, että EUn parlamentin rahastoihin lisätään lisätään 25 000 euroa. Tarkoituksena on saavuttaa tällä seitsemällä miljoonalla eurolla seuraavia asioita – Sillä tarjotaan pääomaa mikroluottojen tarjoajille. Tavoitteena on kohdistaa viidelle mikroluottojen tarjoajalle, jotka eivät ole pankkeja, ja kolmelle tai neljälle muulle vuoteen 2010, vuonna 2010 900 000 keskipitkällä aikavälillä on mahdollista, että toimintaa voidaan jatkaa. Varat, jotka Euroopan parlamentti myöntää, investoidaan neljän vuoden aikana. Siitä kun ne on siirretty EIFlle. Se suljetaan viimeistään vuonna 2017. Hallinnointikustannukset ovat 7 prosenttia – Tähän kuluu koko jakso vuoteen 2017 asti. Se on siis hyvin kohtuullinen summa tähän. Vuonna 2010 halutaan vahvistaa eri mikroluottojen koordinointia. Tarkoituksena on parantaa tehokkuutta ja luoda synergioita eri osien välille – alkuperäinen ehdotus, joka hyväksyttiin Jasminin ja Euroopan investointipankin välillä on saanut uuden ulottuvuuden. Se tarkoittaa sitä, että varat ovat nousseet 40 miljoonasta – Tämän lisäksi toimintaa pitää yleisesti tehostaa. Se on vuoden 2010 tehtävä. Yritetään löytää sopiva malli, joka kehittää mikroluottojen, mikroluottojärjestelmää parhaimmalla mahdollisella tavalla keskipitkällä aikavälillä – Tähän liittyvät myös Jasmine-projekti. Haluaisin päättää puheenvuoroni ja haluaisin kysyä, onko täällä yrityspääosaston edustajia. Hyvin kummallista. Olen pahallani. Eilen täällä oli eräs kollega sieltä ja luulin, että tänäänkin olisi. Olen pahollani. Vastaan mielelläni kysymyksiin. Otan vastaan kommentteja. Uh, Kiitos. Meillä on 25 minuuttia aikaa keskustelulle. Ensimmäiseksi Lambert van Nistelrooy. Information. Good. Kiitoksia tiedosta. Nyt tiedämme tämän hetken tilanteen ja meidän pitäisi tietää myös, minne olemme menossa. Pilottihankkeet ovat mahdollisuus parlamentille tehdä tärkeitä asioita, jotka myöhemmin voivat olla prioriteetiltaan korkeita budjetissa. Voimme tehdä, tehdä niistä hyvin tärkeitä. Meidän on oltava varmoja siitä, että tämä tulee onnistumaan. Meidän ei pitäisi odottaa liian kauaa meidän pitää tehdä näistä olennainen osa politiikkaa Euroopan tasolla. Haluaisinkin kysyä puheenjohtajalta, miten valiokuntana voimme tehdä ehdotuksia vuodelle 2011. Haluaisin puhua romaniprojektista. Sosialistiryhmä teki tästä aloitteen. On ehkä hyvä, että keskustelemme heidän kanssaan. Mielestäni edistystä on tapahtunut. On tärkeää päästä ruohonjuuritasolle ihmisten elämään ja muuttaa asioita pitkällä aikavälillä. Muutoksen tulee olla kestävä. Mielestäni edistystä tapahtuu. Sitä tuetaan ja se ehkä sisällytetään pitkällä aikavälillä EU-politiikkaan – Toiseksi Erasmus-hanke. ALDE-ryhmä ehdotti sitä. Jos on jos pilottihanke hanketta työstetään komissiossa, myös parlamentti voi haluta osallistua tähän paikallisella ja aluetasolla. On mahdollista, että myös alueiden komitea osallistuu tähän. Tämä on vaikeaa, sillä kysymyksiä on hyvin paljon mitä, siitä, mitä voidaan tehdä – ja loppujen lopuksi mitään ei saada aikaan. Meillä on kaksi aikaa menestyä. Emme ole toimineet oikein. Voimme tehdä asetuksen asiasta ja epäilen, voimmeko jatkaa tällä tavalla. Kolmanneksi olen hyvin tyytyväinen siitä, että olen voinut keskustella paljon asiasta. Kysymyksessä on paljon muutakin kuin ilmastonmuutos tai maailmankauppajärjestön neuvottelut. On paljon monia muitakin tapoja lisätä alueellisen tason kehitystä ja kaupunkien kehitystä. Kysymyksiä on paljon. mikään muun maailman osa ei ole pystynyt sellaiseen muutokseen kuin Eurooppa. Olemme kehittyneet nopeasti yhdessä Euroopassa. Minulla on joitakin kysymyksiä. Yhteistyö on ollut hyvää komission ja OECDn kanssa. Haluaisin kuitenkin kysyä, haluaisin pyytää, että parlamentin jäsenet osallistuisivat osallistuisivat enemmän on mahdollista, että Haluaisin sanoa, että tämä pitäisi sisältää budjettiin pitkällä aikavälillä. Olin kauan äärialueiden raja-alueiden puheenjohtaja ja on hyvin paljon mahdollisuuksia muun muassa terveydenhuoltoon. Ja miten voidaan tehdä mahdolliseksi voimme kertoa Ja lopuksi mikroluotot. Joskus pienistä asioista tulee suuria. It's, it's Näitä voidaan käyttää hyväksi. Tämä on järkevää myöskin yhdessä muiden komission toimien kanssa. Asiat ei pidä tehdä irrallaan toisistaan, vaan asiat täytyy organisoida kunnolla. Kyse on pilottihankkeesta. Ei pilottihanketta jatketa, elleivät kaikki ole tyytyväisiä. Tässä saattaa menettää hyviä mahdollisuuksia, mikäli asiat ei kunnolla. Tämän olisin sanoa komission edustajille. Teidän täytyy nyt pohtia, miten asiat hoidetaan kunnolla, organisoidaan kunnolla, niin ettei te itse kanna kaikkia näitä ongelmia, vaan ratkaisette niitä ja varmistatte, että hallinto on kunnossa ja ohjaus ruohonjuuritasolla on kunnossa. Ehkä tämän tyyppistä asiasta pitäisi puhua. Kiitoksia kuitenkin hyvin niin paljon joka tapauksessa. Kiitoksia myöskin meidän valiokuntamme sihteeristölle, että aika tätä keskustelua varten sallittiin. Meidän pitäisi nyt jo alkaa pohtia kautta 2011-2013 ja luoda uusia ajatuksia todennäköisesti. Joitakin on jo esitettykin. Esimerkiksi kaupunkien tilanteen huomioon ottamiseksi paremmin. Lisäksi pitäisi puhua uusista mahdollisuuksista, joita voitaisiin käyttää ensi vuodesta lähtien. Kiitoksia François jean olkaa hyvä. Kiitos rouva puheenjohtaja. Nämä neljä aloitetta ovat erittäin mielenkiintoisia. Arviointia on suoritettu suhteellisen epätasaisella tavalla. Vaikuttaa siltä, että Romania, Romanien pilottihanke on jo hyvällä tiellä. Siinä on edistetty suhteellisen hyvin ja monia tärkeitä kysymyksiä on huomioon. Mutta pettymys on suuri, kun tarkastelen Erasmus-ohjelmaa paikallisvaltuutettuja varten. Vaikuttaa siltä, että tämä hanke ei oikein lähde liikkeelle ja konkreettisia ehdotuksia ei ole vielä saatu aikaan. Meille vaalilla valitulle edustajille kuitenkin tämä olisi erittäin tärkeä hanke ja todellinen tarve, todellisia tarpeita on olemassa tässä suhteessa. Toivottavasti nyt on esimerkiksi Portugalin ja Suomenkin edustajia paikallisvaltuutetut saamaan tänne paikan päälle kieliongelmasta huolimatta. Ehkä asia olisi voitu kääntää päälailleen ja tehdä esimerkiksi, järjestää esimerkiksi tarjouskilpailuja tarkastella, missä suhteessa paikallistasolla esimerkiksi liikkuvuus ja vaihto on onnistu hoitamaan, niin miten uusiutuvaa energiaa on onnistuttu käyttämään paremmin hyväksi. Ja täten voitaisiin tarkastella näitä hyviä käytänteitä. Ja täten voitaisiin ehkä yhdistää eri alueiden valtuutettuja saman pöydän ääreen jotta he saisivat paremmin tietää niistä hyvistä käytänteistä, joita Puola on onnistuttu luomaan. Ja miten eri puolilla Eurooppaan ehkä suhtaudut eri tavalla samantyyppisiin ongelmiin. Tämä olisi erittäin hyvä käytäntö paikallistason valtuutettujen paremman vuorovaihdon varmistamiseksi. Ja sitten teemakohtaisemmat kysymykset eri puolilla Eurooppaa. Minä katsoisin, että voitaisiin tarkastella niitä yhteisöjä, laittakaa kuntia, jotka ovat pidemmälle päässeet, ja myöskin laittaa tietopaketteja Pagiston valtuutelulle siitä, mitä muualla Euroopassa on tehty, saatu aikaan. Totesin, että olen kyllä pettynyt tämän asian suhteen. Mikroluotoista meillä on suuria odotuksia sen suhteen, mitä näiden suhteen tullaan päättämään, koska meillä on hyvin, hyvin paljon asioita, jotka täytyy vielä ottaa opiksi näiden suhteen, mutta Erasmus-hanke on sitä, että haluaisin edistää. To, Onko joku muu kollega vielä puheenvuoron? Eli haluan, niin minä haluaisin lisätä oman panokseni tähän keskusteluun ja ottaisin lukuisia asioita. Yksi tärkeimpiä asioita meidän kannaltamme on tarkastella tai varmistaa se, että pilottihankkeet eivät ole pelkästään kertaluontoisia tapahtumia, jotka sitten katoavat, kun rahoitus pilottihankkeet hanke rahoituksen puolelta loppuu tai vähenee, joten näiden jatkuvuus on meille erittäin tärkeää. Tässä yhteydessä katson, että Erasmus on erittäin tärkeä hanke monienkin kollegoiden mielestä. Puhumme tästä eilen komission kanssa ja tänään mainittiin Sama seikka monien muiden hankkeiden yhteydessä. Joten tämä on erittäin tärkeä asia, koska me katsomme, että tuon hallinnon tason vaikutus tai asema tulee kasvamaan alueelliseen paikallisen tason. Alueen paikallistason merkitys tulee kasvamaan, joten meillä täytyy olla sellaisia välineitä, joilla voidaan auttaa tuon tason päättäjiä kehittämään toimia. Erasmus on hyvä ehdotus, koska sen avulla voitaisiin juuri nimenomaan mahdollistaa sen, että tuolla tasolla hallinnon laatu olisi parempaa. Erasmus-tyyppinen yhteistyö voisi nopeuttaa tätä hanketta ja parantaa sen laatua, kun pyritään parantamaan hallintoa paikallisella tasolla. Uskoakseni meidän pitäisi jatkaa edelleenkin pohdintoja siitä, miten tämä saataisiin toimimaan kunnolla. Olen kyllä tietoinen kaikista niistä ongelmista, joita on olemassa. Ei voi kuvitella, että komissio toimisi tässä jonkinlaisena matkatoimistona, joka antaa vaihtoja järjestää. Tässä suhteessa se täytyy selkeyttää. Ja johtaja Nistel, te totesitte pohtivanne nyt mahdollisuutta, että linkitettäisiin tai otettaisiin tämän mukaan olemassa oleviin ohjelmiin, esimerkiksi Urban ohjelma. Tämä voisi olla yksi tapa edistää näitä toimia. Katson niin ikään, että mikäli Erasmus otetaan prioriteettihankkeeksi ja tukikelpoiseksi hankkeeksi myöskin tulevaisuudessa, niin aluepoliittiselle puolelle tämä voitaisiin ottaa mukaan tavanomaiseksi, normaaliksi osaksi muuta alue poliittista työtä. Tämäkin voitaisiin ottaa huomioon e- mahdollisuutena. Katson niin ikään, että kuten nyt hyvin tiedätte, komissio työstää varainhoitoasetusta, jolla tullaan luomaan puitteita tuleville poliitikoille, politiikoille, pol, tuleville poliittisille päätöksille. Ja tämän kehyksen yhteydessä voitaisiin pohtia sellaisia säännöksiä, jotka mahdollistaisivat nopeutetut menettelyt niiden esteiden poistamiseksi, joita tällä hetkellä on, kun esimerkiksi komissio käsittelee tarjouskilpailun, tarjouskilpailuja ja tarkastelee näitä sopimuksia. Tämä ei millään tavalla kuitenkaan aiheuttaisi budjettiseuraamuksia, vaan tämä vain no- nopeuttaisi pilottihankkeiden toteuttamista. Joskus aikaa ja tilaisuuksia hukataan, koska varanhoitoon liittyviä sääntöjä ja monia juridisikin sääntöjä joudutaan noudattamaan, ja tämä on kovin työlästä. Kuinka tämä sitten linkitettäisiin muun tyyppiseen politiikkaan, ja esimerkiksi kaupunkien kehittäminen tulee tulevaisuudessa olemaan merkittävämmässä asemassa kuin tänään, joten kaikki nämä asiat kulkevat käsi kädessä. Ehkä me voisimme jotakin pyhy, pysyvää linkitystä pohtia näiden asioiden yhdistämiseksi. Laszlo Zurian ei ole paikalla, mutta nähdäkseni meidän pitää pohtia myöskin sitä, miten me näiden rahastojen yhteydessä suhtaudumme pilottihankkeisiin, koska komission puolella ihmiset resurssit ovat vähissä. Ja kun haasteita tulee, niin yleensä ne samat ihmiset, jotka ovat jo työllistettynä saavat lisää tehtävää. Joten mikäli parlamentti haluaa, että komissio tekee jotain, tekee jotain uutta, silloin täytyy ottaa huomioon myöskin ne seuraamukset, joita näillä vaatimuksilla on resurssien suhteen. Tämä pätee myöskin pilottihankkeisiin. Jonkun täytyy tämä työ tehdä. Ja mikäli aina ulkoistetaan toimia, niin silloin kestää vuosia ennen kuin prosessi saadaan liikkeelle. Joten tämäkin puoli täytyy ottaa huomioon, niin katsoa, miten voidaan varmistaa, että heti alusta pitäen voidaan varmistaa, että koko hanke ylipäänsä on toteutettavissa resurssiseuraamustenkin valossa. Varanhoitoasetuksen yhteydessä voidaan kenties pohtia, miten voidaan helpottaa asioita resurssien lisäämisen avulla. Ja voidaan tarkastella myöskin sitä, miten komission eri pääosat tekevät yhteistyötä keskenään. Yksi asia vielä romaaneista. Uskon, että tuo pilottihanke on sellainen, että se pitäisi ottaa mainstream politiikkaan mukaan, kaikkien politiikkaan mukaan. Ja kun tarkastellaan näiden toimien kestävyyttä, jotka tänä päivänä ovat prioriteettina, taikka niiden jatkuvuutta. Täytyy pohtia sitä, miten hyvät käytännöt saadaan mukaan valtavirtaistettuina jatkossa silloin, kun käsitellään romanien ongelmia tulevaisuudessa. Uskoakseni tämäkin olisi erittäin tärkeää. Olisi erittäin huono asia, mikäli tämä olisi tällainen kertaluontoinen ohjelma, jonka avulla saadaan aikaan saadaan tietoon hyviä käytänteitä, mutta näitä ei sitten valtavirtaistettaisi. Toivoisin, että voisitte hieman syvällisemmin vielä pohdiskella mahdollisuutta, että Erasmus hoidettaisiin sellaisella tavalla, että myöskin tuloksia nähtäisiin. Jan Olbrich seuraavana. Uh, Haluaisin kommentoida erityisesti Erasmus-ohjelmaa, Erasmus-hanketta tässä valiokunnassa pitäisi tarkastella uusia aloitteita ja sitä, kuinka ne otetaan käyttöön. Esimerkiksi Jessica. Jessica on hieno projekti. Kun paikalliset viranomaiset saivat selville, kuinka kallis se on, vaikutti siltä, että se oli hieno projekti, mutta hyvin kallis. Euroopan keskuspankki muutti hiukan projektia. Euroopan investointipankki. Tämä oli hyvin käytännön läheistä, jos muuten luomme tilanteen, jossa eurooppalainen politiikka on niin monimutkaista, että mitään voida tehdä. Erasmus oli yksi maailman yksinkertaisimmista projekteista. Paikalliset viranomaiset voivat oppia toisiltaan. Sitä on järjestetty vuosia. Tällaista toimintaa on järjestetty vuosia, se ei ole ongelma. Kielikään ei ole ongelma. Järjestöt järjestävät tätä sen mukaan, kuka osaa mitäkin kieltä. Muussa tapauksessa tarvittaisiin tulkkeja ja se lisäisi kustannuksia. neuvottelimme komission kanssa. Jean-Charles Legge oli myös neuvottelupöydässä. Keskustelimme siitä, kuinka ekosyvertyö voidaan ottaa mukaan. CMR oli järjestänyt tämän täysin. Komissio ainoastaan valvoi asiaa. Tässä näissä pilottihankkeissa on tärkeää se, että jos esitämme niitä, meitä kiinnostaa komission roolin vahvistaminen. Joko keskitymme hallitusten väliseen yhteistyöhön tai vahvaan komissioon. Komissiota ei voi rasittaa pienillä projekteilla. Usein muutaman vuoden kuluttua huomataan, että projekti on liian vaikea ja siihen on käytetty miljoona euroa. Tämä ei ole teidän vikanne, sillä pienissä projekteissa on tällaisia ongelmia. Suuret toimijat, kuten CMR, pystyvät tekemään tämän hyvin. Siinä ei ole mitään ongelmaa. Siksi mielestäni on hyvä, että opimme tämän. En halua kritisoida komissiota. Asiasta tehdään erilaisia analyysejä ennen projektia ja sen jälkeen, ja siihen käytetään kaikki rahat. Olen pahoillani, mutta tämä riittää. Joko teemme pilottihankkeen kahdeskymmenes toukokuuta meillä on tulokset. Meillä on hyviä esimerkkejä Euroopassa. Miksi emme käyttäisi niitä Meidän pitää vain toimia. Olen pahoillani, mutta keskustelemme kahden miljoonan euron arvoista projektista täällä. Ja parin vuoden kuluttua olemme joutuneet eksyksiin. Minusta meidän pitäisi toimia yksinkertaisemmin eikä rasittaa komissiota. Tätä projektia voidaan käyttää pilottihankkeena hankkeena Muuten tuhlaamme kaksi miljoonaa euroa. Tämä on hyvin pieni projekti. Kiitos. It's very important. Kiitos. Sehän on erittäin tärkeää, että me kaikki muistamme, mitä juuri todettiin. Kun päätämme asetuksesta, me täytyy mahdollistaa se, että komissio voi toimia sellaisella tavalla, että tilintarkastustuomioistuin ei sitten ota rahaa takaisin ja miltä, jotka ovat rahaa jo saaneet. Ja sitten kaikki tyssään siihen. Nykyistenkin rahoitusnäkymin yhteydessä meitä kaikkia on kannustettu, varsinkin komissiota ja myöskin alueita, olemaan innovatiivisia lähestymistavassaan. Ja sitten tilintarkastajat menevät paikan päälle ja asettavat kaiken kyseenalaiseksi, kaiken mikä on innovatiivista ja mikä ei täysin heijastele asetusta. Ehkä asetuksen pitäisi todeta, että pilottihankkeilla pitäisi olla omat erityiset sääntönsä niin, että tarjouskilpailuista voitaisiin luopua. Mutta tämä on meidän tehtävämme te, meidän tehtävämme pyrkiä yksinkertaistamiseen ja tehdä yhteistyötä tämän aikaansaamiseksi. Komissionkin täytyy nähdä, että parhaat asetukset, joka tullaan hyväksymään toukokuun lopulla komission puolella, ja joka tulee luomaan puitteet seuraavalle seitsemälle vuodelle tai viidelle vuodelle, saattavat, tämä saattaa, rahoituskehys saattaa vesittää kaikki meidän haaveemme ja pyrkimyksemme. Pilottihankkeet, innovatiiviset lähestymistavat, jotka mahdollistavat sen, että pystyä nopeammin hoitamaan hankkeita, saattavat kaikki tässä joutua vaaralle alttiiksi. Hienoa, tätä keskustelua käyntiin ja meidän täytyy ottaa tässä oma roolimme ja vastuumme lain laatioina myöskin, ettei näin tule käymään. Komissio voi antaa vielä kolmisen minuuttia tai ehkä viisi minuuttia puheaikaa, mitä se niin haluaa. President, perhaps on, on a few selective but important uh, observations that have been made. Kiitoksia vielä joitakin huomioita Olbricht puhui niistä vaikeuksista, joilla, joita meillä on näiden hankkeiden aloittamisessa. Hän on aivan oikeassa, mutta haluaisin korostaa yhtä asiaa. Hiljattain tehtiin päätös ja sanottiin, että hankkeiden ulkoistaminen ei ole hyvä käytännön. Tämä nähtiin, kun komissiota joitakin vuosia sitten uudistettiin ja nyt pikkuhiljaa on nähty, että jos tulee uusia aloitteita, innovaatioita, niin meillä täytyy olla mahdollisuus aloittaa myös pieniä hankkeita yksinkertaisemmilla kriteereillä. Tarvitaan myös sääntöjä, joiden kautta tällaisia pikku, pieniä hankkeita voidaan aloittaa. Ja valitettavasti tällä hetkellä tilanne ei ole näin. Jos katsomme, mitä näiden pienten, pienten hankkeiden osalta tehdään, niin voi sanoa, että niiden hallinnollinen taakka on äärimmäisen suuri. Meillä on sääntöjä, jotka sopivat kyllä suurille hankkeille, mutta pienille hankkeille nämä eivät oikein sovi. Esimerkiksi käytimme 150 000 euroa nähdäksemme, kuinka äh, hankkeita voidaan viedä eteenpäin, esimerkiksi Erasmusta. Mielestäni nämä rahat käytettiin hyvin. Ei tässä mitään aikaa hukattu koska tässä on paljon tärkeitä kysymyksiä, joita täytyy pohtia. Se, että delegoitaisiin näitä aloitteita jo olemassa oleville tahoille, erilaisille järjestöille. No aikaisemmin ajateltiin, että näin ei olisi hyvä toimia, mutta jos nyt haluttaisiin toimia näin, niin sitä voitaisiin tietenkin pohtia, mutta nykysääntöjen perusteella tämä tarkoittaisi sitä, että näiden mahdollisten palveluntarjoajien kesken pitäisi ainakin järjestää tarjouskilpailu. Ja me olemme tästä kuitenkin vastuussa. Ja tässä käytettäisiin tiettyjä summia. Eli ei ongelma ratkaisisi, ratkaisi sillä, että noudattaisimme tiettyä muuta menettelyä kuin tarjouskilpailua. Ehkä tässä voitaisiin toimia jonkinlaisen suhteellisuusperiaatteen nojalla ja asia saada toimimaan. Mutta uskokaa tämän jälkeen tämä on todella hankala tehtävä. Ehkä kollega haluaa vielä kommentoida joitakin asioita, mutta lopuksi tästä Erasmus-hankkeesta vielä. Urbaktissa Meillä on joitakin asioita ja sen kautta tavallaan käännymme mahdollisten Erasmus-alueiden asiakkaiden puoleen. Ja Urbact-ohjelmassa käydään tietojenvaihtoja ja siinä on mukana ihmisiä, jotka työstävät hyvin konkreettisia hankkeita. Mitä tämä merkitsee? Tässä ei tarvitse päättää mistään aiheesta, koska ihmiset jo tietävät, mitä he tekevät ja kenen kanssa he tekevät töitä. Vaan tähän tarvitaan tiettyä vahvistusta siitä, että nämä hankkeet pääsisivät entistä syvemmälle. ja että ihmiset saisivat lisää pätevyyksiä tätä kautta. Periaatteessa tämä on aika yksinkertaista jos tämä taas erotetaan konkreettisista toimista, niin ensimmäisessä vaiheessa ehkä toimitaan hieman pinnallisemmin ja sitten myöhemmin tarvitaan jokin tietynlainen johto, jotta päästäisiin syvemmälle ja hieman eteenpäin. En usko, että hajautettu lähestymistapa johtaisi toivomiin tuloksiin. Thank you. Kiitoksia paljon. Muut kollegat eivät halua enää puheenvuoroja. Vaihtavasti johtaja Nistelä on vastuussa myöskin yksinkertaistamisesta, taikka onneksi, joten voimme esittää nyt olettamuksemme, että tulevaisuudessa pyrkimykset politiikan yksinkertaistamiseksi tulevat tuomaan tuloksia ja löydetään tätä ratkaisua, joka helpottaa myöskin pilottihankkeiden toteuttamista tulevaisuudessa. Tämä olisi meille erittäin tärkeä asia, joten muita asioita ei ole esityslistallamme myöskään, koska kaikki muut asiat on jo käsitelty, joten voin päättää kokouksen tähän. Kiitoksia paljon siitä, että olette täällä tänään ja seuraavan kerran kokoonnumme kesäkuun alussa. Kokous päättyy tähän.